Good morning everybody, good morning. We Noin huomenta. Aloitamme kokouksen. Haluan nyt aloittaa kello yhdeksän, koska haluamme päättää myöskin ajoissa, koska jotkut meistä lähtevät Tukholmaan. Eilen päätimme, eikö hetkinen, vielä on mietintö. Niin te olette saaneet koordinaattorin kokouksesta yhteenvedon Onko siihen jotain huomautettavaa? Ilmeisesti ei ole. Eli voimme sen näin hyväksyä. Sitten menemme muutettuun esityslistaan. Belettin kohta otetaan nyt aikaisemmin, koska hän tapaa Belgian kuninkaan. Ei vaan hän tapaa prinsessan itse asiassa, mutta jotain ihan säädyllistä kuitenkin. Prinsessa puhutaan nuorisotyöstä ja niin edelleen, eli hän tavallaan edustaa meidän valiokuntamme. Eli terveiset prinsessalle. Ja nyt sitten internetin hallinto tästä eteenpäin. Ivo, ole hyvä. Uh, Kiitos, Doris. Haluaisin pitää tämän alustukseni hollanniksi. Puhun mahdollisimman lyhyesti, mutta jotakin kyllä täytyy sanoa. Eli jatka nyt hollanniksi. Hyvää huomenta. tässä. Kyseessä on todellakin avoin ovi. Internet on valtavan tärkeä, kuten kaikki tiedämme, yhteiskunnalle ja taloudelle. Jos internet romahtaisi, seuraukset olisivat katastrofaalisia. Joten nyt komission tekevä työ on erittäin hyödyllistä, kun tutkitaan sitä, kuinka internetiä hallinnoidaan ja millaisia uhkia niin siihen voi liittyä. Jos luette tämän komission asiakirjan internetin hallinnoinnista ja seuraavista askeleista, niin tajuatte, että internetin teknologia ja hallinnointi kuuluu täysin eh, yksityisille toimijoille. Eli kysymyksessä ovat myös yksityiset osoitteet, ei tässä nyt sinänsä ole eh, mitenkään mitään väärää, mutta todellakin kysymys on yksityisyrityksistä. Ja kuitenkin internet on yhteiskunnan tärkeä. Komissio toteaa aivan oikein, että toistaiseksi itsesääntelyn periaate on toiminut hyvin maailmanlaajuisesti. Mutta sen valossa, mitä rahoitussektorilla on tapahtunut, on välttämätöntä, että viranomaisten ja hallitusten täytyy myös ottaa enemmän vastuuta. Niiden täytyy toimia aktiivisemmin. Tämä ei tarkoita, että me haluaisimme ottaa internetin teknisen infrastruktuurin käsiimme kokonaan. Ei, kyseessä täytyy olla todellakin yksityinen aloite, mutta kuitenkin meidänkin täytyy olla mukana julkisen sektorin. Tässähän vastuuvaliokuntana on teollisuusvaliokunta, mutta meilläkin on sanamme sanottavana lausunnon antajina. Internetin hallinnointi maailmanlaajuisesti on asia, joka on Icanin käsissä. Se on Kalifornian yksityisyritys. Ja sitä koskee ainoastaan äh, Kalifornian lainsäädäntö ja tuomiovalta. Tässä komission tiedonannossa keskitytään tähän aiken rakenteeseen, mikä tämä instituutio oikein on, joka hallinnoi internetin maailmanlaajuisesti, mikä on tilanne ja mitä haasteita Euroopan unionin osalta on. On selvää, että on tiettyjä perusedellytyksiä, jotka EUn täytyy lyödä lukkoon. Meillä ei vielä ole niitä, mutta me haluamme tasapainoisen ja avoimen eh, näköalan aikainen toimintaan. Kaikilla näillä aloilla yhteistyö ja tapahtuu ainoastaan Kalifornian lakien mukaisesti. Eli kysymys on siitä, että meillä on hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia eh, internetin toimintaan. Ja tätä meidän tulisi kyllä korostaa lausunnossamme. Eli tämä tekee yhteiskunnastamme haavoittuvaisen internetin suhteen. Me kaikki haluamme antaa takeita internetille. Eli me haluamme turvallisen ja vakaan internetin, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, mielipiteen vapautta, yksityisyyttä – ja kulttuurista ja kielistä moninaisuutta. Näistä periaatteista olemme kaikki samaa mieltä. Minä haluaisin eh, nyt puhua enemmän tietyistä eh, seikoista, jotka liittyvät erityisesti tähän valiokunnan työhön. Ja kysymys on siitä, mitä me voimme tehdä internetin kautta. Meidän kannaltamme tärkeää on koulutus, eh, etäopetus Nämä ovat uusia mahdollisuuksia, jotka ovat auenneet internetin myötä. Tärkeää on se, että internetin hallinnoissa säädellään tiettyjä asioita tämän turvaamiseksi. Etäopetuksen täytyy olla hyvälaatuista ja didaktisen aineiston täytyy olla kelvollista. Me haluamme, että eh, tutkintoja voidaan eh, tunnustaa ja siirtää säädellysti, kun tarjotaan internetopetusta. Tämä koskee siis koulutusta. Sitten toinen seikka tämän valiokunnan kannalta on minusta eh, lastensuojelu. Tässä valiokunnassa on ollut useita aloitteita tältä saralta viime vuosina. Ja tähän liittyy komission ohjelmakin. Mutta joka tapauksessa on selvää, että kysymys on tässäkin tietoisuuden levittämisestä ja jatkuvasta työstä, jota sekä koulujen että vanhempien täytyy tehdä, kun levitetään parhaita käytänteitä Euroopan unionissa. On ollut myös äh, pelimietintö, erityisesti äh, pelien väkivaltaa koskeva mietintö. Ja meidän täytyy tässäkin pitää huolta hyvistä käytännöistä. Olen nyt maininnut äh, koulutuksen ja lasten ja nuorison suojelun. Nostan esiin myös kielten ja kulttuurien moninaisuuden internetissä – internet ei ole kovinkaan helppokäyttöinen, eh, jos kieli ei käytä latinalaisia aakkosia. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Kiina. Meillä on latinalainen aakkosta käytössämme, joten ongelma ei niinkään koske meitä, mutta jos haluamme todella pitää yllä kulttuurien monimuotoisuutta, niin täytyy ottaa huomioon myös muut kielet. ICAN on päässyt asiassa sopimukseen eh, muita merkistöjä käyttävien kanssa, mutta tällä saralla on kyllä vielä paljon tehtävää. Viittaan lausunnossa eh, myös kulttuurisen avoimuuteen internetissä. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin puheenjohtajamme eh, osallistuu luovaa sisältöä koskevan seminaariin. siis puhutaan siitä, kuinka huolehditaan kulttuurista monimuotoisuudesta, mutta toisaalta myös tekijänoikeuksista internetissä. Eilen puhuimme Google Booksista ja Europeanasta. Eli voidaan todellakin nähdä, että internetissä on monopolistisia toimijoita. Ja kysymys kuuluu, kuinka me toimimme, erityisesti juuri kulttuurin saralla, jotta monopoleista päästään eroon tai ne voidaan ehkäistä. Me emme halua, että Euroopan kulttuuriperintö päätyisi Euroopan ulkopuolisten monopolien hallintaan. Voisin sanoa vielä enemmänkin, mutta menen nyt yhteenvetoosuuteen. Voidaan sanoa, että internetin hallinnassa on tällä hetkellä monopolitilanne, johon liittyy riskejä. Eli on hyvä, että tätä keskustelua käydään. Ja kun alussa on eh, tapaaminen tämän yksityisen toimijan aikainen ja Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Ja näin pyritään huolehtimaan juuri avoimuudesta ja niin edelleen. Minun mielestäni eh, eh, Euroopan komission tulee olla tässä osallisena. Ja minä kysyisinkin komissiolta, koska se tietänee paremmin, mitä vaikutuksia Aikanin ja Yhdysvaltain viranomaisten uudella sopimuksella on. Tämä sopimus on aivan uusi asia ja olisi hyvä, jos komissio voisi vielä lausua sanansa siitä. Ja kysyisinkin komissiota, mihin toimien meidän meidän pitäisi ryhtyä lähikuukausina, jotta Euroopan unionilla olisi eh, kelvollisemmat välineet, jotta se voisi huolehtia meidän arvoimme mukaisesta internetistä. Eli kysymys on siitä, että ICAN, tämä yksityinen toimija, täytyy uudistaa. Me tarvitsemme avoimuutta, Se täytyy olla todellakin kattavaa, eikä että tätä toimia pitäisi koskea ainoastaan Kalifornian lainsäädäntö, vaan tarvittaisiin monenvälinen rakenne. Kuinka tähän voitaisiin päästä? Minusta tähän voidaan päästä ainoastaan keskustelemalla Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. ja luin eh, tyytyväisenä eh, komission jäsen Redingin kirjoituksen aiheesta. Hän on ollut aktiivinen tällä saralla. Ja hän viittaa jonkinlaisen G12 rakenteeseen, joka voisi valvoa internetin hallinto, hallinnointia ja vastata siitä. Kysymys ei olisi ainoastaan amerikkaista, vaan myös eurooppaista ja muista kumppaneista kaikkialla maailmassa. Minusta meidän täytyy todellakin eh, ehdottaa tätä yhdysvaltalaisille. Meidän täytyy katsoa, ketkä voivat toimia kumppaneinamme, joilla on samat edut, jotka haluavat todellakin samanlaiset takeet, esimerkiksi juuri koulutuksen laadusta, lastensuojelusta ja niin edelleen. Komissiosen Reding esittää retorisen kysymyksen. Hän kysyy, eh, tuokohan presidentti Obama jonkin muutoksen asioihin. Kyse ei ole ainoastaan eh, siitä, että amerikkalaiset omista lähtökohdistaan olisivat aktiivisia, vaan meidänkin täytyy olla aktiivisia omista lähtökohdistamme. Sillä me olemme hyvin haavoittuvaisia tai voisimme olla hyvin haavoittuvaisia tällä saralla. Ja todellakin tässä tarvittaisiin toimia lähikuukausina. Mehän olemme kuulleet ongelmista, jotka liittyvät esimerkiksi Googlein ja muihin sisältökysymyksiin. Meidän täytyy huolehtia asioista maailmanlaajuisesti. Tässä siis alustukseni toivottavasti teillä on kommentteja, jotka voin ottaa huomioon sitten lausunnossani. Olisi todella hyvä, että saisimme mahdollisimman paljon omia asioitamme esille myös teollisuusvaliokunnan mietintään. Kiitoksia. Kiitoksia Ivo. Obama nyt varmaan ei toimi näin. Kaikki odottavat muutoksia nyt, kun Obama on presidentti, mutta en nyt usko, että aina voidaan luottaa häneen. Hänellä on niin paljon asioita hoidettavana, että tällainen pikkujuttu ei varmaan ole hänestä kovin kiinnostava. Mutta minulle tämä on tärkeä juttu. Eli olen hiukan huol, vähän huolissani tästä. Tässä internethallintaa jutussa me olemme täysin riippuvaisia kanadalaisesta viranomaisesta, jos nyt näin voidaan sanoa tai amerikkalaisesta valvontaviranomaisesta. Eli ehkä olisi ihan hyvä, jos kollega voisi nyt antaa tähän asiaan myöskin oman kantansa. Täällä on William D. komissiosta. Olkaa hyvä. Ehkä te voisitte vähän kertoa meille vielä enemmän tästä asiasta. Uh, thank you very much, Chair, thank you very... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä hyvin täsmällisestä yhteenvedosta liittyen komission tiedonantoon. Jos nyt vastaisin tähän viimeiseen kysymykseen ensin, koska se nyt on kaikkein ajankohtaisin. Eli se liittyy tähän sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. ICAN luotiin vuonna 1998 ja sillä otettiin valvonnan siirtymistä internetresursseista pois Yhdysvaltojen hallinnon alaisuudesta yksityisen sektorin tahojen hallintaan ja siellä on kansainvälisiä edustajia. Ja tästä syystä Euroopan unioni antoi täysimittaisen tukensa Clintonin silloiselle hallinnolle silloin, kun yritettiin päästä näihin tavoitteisiin. Tämä pohjautuu sille periaatteelle, että internet kuuluu kaikille maailman kansalaisille ja olisi sopimatonta, jos vain yksi hallitus harjoittaisi valvontaa internetresurssien suhteen. Eli me olemme olleet aktiivisesti tässä mukana, samoin jäsenvaltiot, kaikki ovat mukana ICANNin johtokunnassa, joka antaa sitten neuvoja hallitukselle, ja ICANNin politiikka heijastelee laajempia internetin liittyviä poliittisia tavoitteita. Ja vuodesta 1998 lähtien on ollut kaksipuolisia sopimuksia Yhdysvaltojen hallituksen ja ICANin välillä. Ja olemme komissiossa hiukan pettyneitä siihen, että nämä kaksipuoliset sopimukset ovat vielä käytössä, nyt vielä 13 vuotta myöhemmin. Alun perinhän tarkoituksena oli, että nämä kaksipuoliset sopimukset, kahdenpuoliset sopimukset ovat vain väliaikaisia, mutta nyt 13 vuotta myöhemmin ne ovat edelleen voimassa. Tämänhetkinen sopimus nyt on yleisesti myönteinen siinä mielessä, että tämä Washingtonin hallinto on paljon avoimempi EUn panokselle. Troikka kutsuttiin Washingtoniin syyskuun alussa ja saimme kertoa silloin, mitä me ajattelimme ICANNin tulevaisuudesta ja mitkä olivat EUn tavoitteet. Ja näemme jo merkkejä uudessa sopimuksessa siitä, että siellä otettiin huomioon monet kohdistamme. Siinä on myöskin viitattu siihen, että Aikhanin pitäisi toimia globaalisti. Ja myöskin on tunnustettu, että hallituksella on erityinen rooli, kun valvotaan yleisiä etuja. Ja jos nyt hiukan saan poiketa aiheesta, tämä on aika tärkeä asia mielestäni. Eli tähän mennessä on hyvin laajasti tunnustettu, ja te itsekin huomautitte, että internet on kukoistanut ja kehittynyt hyvin nopeasti ilman mitään suoraan hallinnan, hallituksen mukanaoloa, eikä se ole mikään yhteensattuma. On ollut hyvin paljon yksityisen sektorin ja akateemisen sektorin aloitteita, ja tästä on hyödytty. Kuitenkin nyt puolitoista miljardia internetin käyttäjää maailmassa, pian tulee miljardi lisää, lähinnä kehittyvistä maista. Ja valtaosa näistä internetin käyttäjistä eivät ole mukana missään internetin hallintoelimissä, jossa tehdään päätöksiä internetin tulevaisuudesta. Valtaosa internetin käyttäjistä ei edes tiedä, että se on olemassa. Se on niin yksinkertaista. Ja yhä enemmän tiedostetaan, että nyt on odotuksia internetin käyttäjien taholta, oli kyseistä yrityksestä yrityksistä tai yksilöistä – että hallitukset huoltavat heidän etujaan monenkeskeisillä foorumeilla, jossa näitä päätöksiä tehdään. ICAN, elin, on monentahoinen organisaatio. Siellä on hyvin paljon yksityistä sektoria mukana. Siellä on kansalaisyhteiskunta mukana. Ja siellä on yllättävän paljon hallituksia myöskin mukana tässä neuvoantavassa komiteassa. Ja yhä enemmän tiedetään, että hallitusten pitää olla aktiivisempia kun muotoillaan julkista politiikkaa sen sijaan, että vain ratkotaan ongelmista mukaan, kun niitä tulee esiin. Ja tämä on tärkeä osa tästä tiedonannosta, joka aivan oikein otettiin esiin. No sitten jos palataan tähän sopimukseen, korostaisin vielä, että tämä on kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen ja ICANin välillä. Ne ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Mikään muu hallitus tietääksemme ei ollut mukana tämän sopimuksen laatimisessa, Eli tässä laatimisessa ikävä kyllä tähdätään lähinnä Yhdysvaltojen sisäisiin tavoitteisiin. No nyt on todettu, että tällä alalla on kansainvälisiä intressejä ja osa tästä kielenkäytöstä on rauhoittavaa, mutta nyt täytyy katsoa, miten sitä pannaan täytäntöön. Tärkeä osa tätä uutta sopimusta on päätös perustaa valvontapaneeli, joka tarkastelee aikainen toimintaa, mitä tulee avoimuuteen ja vastuukysymyksiin kansainväliselle yhteisölle. Ensimmäinen paneeli perustetaan ensi vuoden alussa ja se sitten toimittaa raportin sitten ensi vuoden loppuun mennessä. Me olemme tulkineet sopimuksen niin, ja varmasti Yhdysvaltojen hallitus on samaa mieltä, että tiedämme, että että hallituksilla on oltava merkittävä rooli näissä valvontarooleissa, jotta voidaan lisätä niiden legitimiteettiä. Me emme halua tilannetta, jossa aikaan tarkastelee itseään ihmiset, joilla on hyvin vahvoja kaupallisia intressejä päätöksentekoprosessissa ja jotka tällä hetkellä ovat vastuussa aikainen edustajille. Eli me yritämme saada aikaan sen, että olisi kohtuullinen ja riittävä hallitusten osallistuminen valvontapaneelissa. Ja kuten oikein totesitte, me emme nyt halua valata internettiä, me emme halua ottaa tätä valvontapaneelia hallintaamme. Mutta legitimiteetin kannalta on kuitenkin tärkeää, että hallitukset ovat edustettuina tässä valvontapaneelissa. Ei voi olla mitään sellaista tilannetta, että olisi 200 hallitusta kussakin valvontapaneelissa. Siellä on varmaan kussakin noin 20 jäsentä. Ja meidän pitää katsoa vähän demografista, poliittista ja maantieteellistä edustusta. Tällöin tällä valvontaprosessilla olisi enemmän legitimiteettiä ja se antaisi enemmän luottamusta politiikkaan ja silloin ICAN tähtäisi näihin poliittisiin tavoitteisiin, joista on sovittu. No ehkä nyt jätän tämän tähän. Muut jäsenet ehkä haluat vielä käyttää puheenvuoron ja olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Vielen Dank. Ich gestehe, ich bin verwirrt. Kiitoksia. Tämä on hiukan erilainen tilanne kuin aikaisemmin. En tiedä, mistä tämä johtuu, mutta kaikki vaikuttaa aika epäilyttävältä ja epäavoimelta. Ja miten ICANNin ja Yhdysvaltojen välillä voi olla sopimus, ja sitten nämä kaksi sopivat keskenään asioista, jotka koskevat meitä kaikkia – minä en oikein jaksa ymmärtää kyllä tätä. Enkä myöskään ymmärtää, kun te sanoitte, no mikä, mikä tällainen neuvoa antava komitea sitten on. Tässä on myöskin rahoituskysymykset mukana kaikessa tässä. Voitko vielä sanoa pari sanaa tästä? Yes, and I apologize for not being... Niin pyydän anteeksi, etten puhunut selkeämmin aikaisemmin. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja sen historian aika epätavallinen. Resurssit, joista nyt puhutaan, liittyvät nimeämiseen ja numerointiin internetissä, eli nämä europa.eu e ja sitten uudet amerikkalaiset osoitukset, joita käytetään tietokoneessa, kun ne ottavat yhteyttä toisiinsa. Tämä järjestelmä kehitettiin jo 60-luvun lopulla Yhdysvalloissa – yliopistomaailmassa. Ja sitten 80-luvulta päätettiin, että näitä resursseja ei pitäisi enää hallinnoida keskitetysti niin, että pari akateemikkoa osa-aikaisesti hoitaa näitä asioita. Ja silloin akateemikot ja Yhdysvaltojen hallitus, jotka olivat mukana rahoituksessa, päättivät, että tämä siirretään yksityiselle organisaatiolle. Mutta sitten tässä siirtovaiheessa Yhdysvaltojen hallitus teki Aikainin kanssa sopimuksen liittyen näiden resurssien hallinnointiin. Eli historiallinen syy on Yhdysvalloissa ja loput kansainvälisestä yhteisöstä on yrittänyt vähän kansainvälistää näitä toimintoja. Ja Yhdysvaltain hallitus on sitoutunut tähän ja on luvannut tehdä jotain, mutta edellisen hallinnon aikana nyt edistystä tapahtui erittäin hitaasti. Eli meillä on nyt historiallinen mahdollisuus tämän uuden hallinnon kanssa kannustaa heitä pitämään kiinni alkuperäisistä lupauksista, joita edellinen demokraattinen hallinto teki, ja yrittäisimme siirtää tätä kansainväliselle arinaalle, mutta se on kuitenkin vaikeaa. Mitä tulee mukana olomme, me olemme mukana itse rahoittamassa tätä. Me maksamme osallistumisestamme näihin toimintoihin – ja meillä on kolme kokousta, kolme julkista kokousta vuodessa eri puolilla maailmaa, joten se on aika kallista toimintaa monille hallituksille osallistua tähän, mutta me emme anna rahaa suoraan aikanille. Se saa rahoitusta yksityiseltä sektorilta. Kiitos. Zunächst vielen Dank. Wer der Kollegen... Kiitoksia. Kuka kollegoista haluaisi nyt ottaa kantaa tähän erittäin monimutkaiseen teemaan? Vatim, olkaa hyvä. No, sono arrivato con qualche minuto di ritardo, ma cominciano. Anteeksi nyt. Eh, minä tulin tähän vähän myöhässä, mutta nyt vasta ymmärrän, mikä on ikan. Eh, pitäisi sanoa, mistä nämä kirjaimet tulevat. Niin tämä nyt aluksi selitettiin, mutta ehkä voin nyt sen lukea tästä. Euroopan komission mukana ikanin hallintokomiteassa. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – siitä se lyhenne tulee. No niin. Haluatko joku puheenvuoron? Viski, olkaa hyvä. Ich habe nur eine Frage, welche alter... Minulla on vain yksi kysymys. Mitä vaihtoehtoja olisi? Tämähän yksityinen kalifornialainen taho, tämähän ei ole toimiva, eli minkälaisia mahdollisuuksia olisi sille, että Eurooppa ja komissio tai kansalliset hallitukset osallistuisivat tähän. Eihän pitkässä juoksussa ole mahdollista, että kaikki olisi vain yksityisissä käsissä. Se voidaan järjestää yksityisesti ja eikä pitäisi mitenkään maalailla piruja seinille tämän ikanin kohdalla, mutta mitkä vaihtoehdot olisivat? Jos muita kysymyksiä ei niin minulla on vielä yksi kysymys. Ivo korosti sitä, mitä tulee näihin kirjaimiin, ei siis latinalaisiin kirjaimiin. Meillä on Euroopassa myöskin kyrilliset kirjaimet. Näiden latinalaisten kirjasten lisäksi onko esimerkiksi kiinalaisia tai japanilaisia tai kyrillisiä muita kirjoitusmerkkejä tässä mukana. Eli se oli minun kysymykseni. Ja sitten minä rapattu. No, Minulla on myös vaihtoehtoihin liittyvä kysymys. Redin on ehdottanut moninapaista järjestelmää G12-malliin. Ja kuka tätä järjestelmää sitten hoitaisi? Kiitoksia, Boris. Chciałem zadać pytanie dotyczące wspomnianego przez Minulla olisi kysymys, joka koskee juuri tätä etäopetuskysymystä. Eli kuinka tätä järjestelmää voitaisiin tukea? Eli kuinka voitaisiin taata laatu tällä alalla? Voidaan joka tapauksessa havaita, että suurin osa jäsenvaltioista on jotenkin ne taannut pääsyn internetiin. Kuinka eh, valmistelijan mielestä voitaisiin eh, varmistaa todellakin tämän sektorin laatu? Martin. Kiitoksia sitten Martin. Ja, besten Dank, vielleicht nur eine Anregung. Kiitoksia vielä. Eh, kysymys ikan on meille kaikille epäselvä asia. Voisimmeko ensikokoukseen kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka tekisivät lyhyesti selvää meille, minkälaiset taustat tällä asialla on? Also ich denke, wir entsenden ja immer... Niin mehän näille elinten edustajille voimme lähettää pyyntöjä ehkä komissiosta. Joku, joka hoitaa näitä asioita, voisi vähän tulla kertomaan vielä tarkemmin näistä asioista kuin te. Varmaan tämä onnistuu. Sitten Hannibal. Thank you, Chair. I mean this... Kiitoksia, puheenjohtaja. Mitä enemmän käsittelemme tätä, niin tätä, sitä monimutkaisemmaksi tämä muodostuu. Tämä nyt on jotain, joka on ollut käynnissä jo aika kauan, ja me emme ole käytännössä ollenkaan mukana, ja ilmeisesti meillä ei ole paljon mahdollisuuksikaan olla tässä mukana. Korjatkaa nyt, jos olen väärässä, mutta tämä nyt ei näytä kovin hyvältä tässä vaiheessa. Ja haluaisin kyllä lisätietoja tästä. Sitä voin tukea. Ja kun teemme tätä, ehkä meidän pitäisi miettiä, millä tavalla voisimme lähestyä tätä eurooppalaiselta näkökannalta ja millä tavalla voisimme saada näitä asioita, joita me haluamme ja millainen strategia meillä on, kun me haluamme saada tämän kanssa jotain aikaan. Koska tämä kuulostaa aika valtavalta asialta ja tehtävältä, mutta Meillä täytyy olla jonkinlainen tavoite tai jonkinlainen loppu jo näköpiirissä. Sitten Kelin. Kiitoksia. Joku juuri otti esiin sen, mihin me loppujen lopuksi pyrimme, jos ei tämä nyt mene liian monimutkaiseksi. Kiitoksia. No se nyt on varmaan hiukan hankala. Me teemme vain lausunnon. Tästähän vastaa teollisuusvaliokunta, mutta Ivo voi nyt vastata näihin kysymyksiin ihan lyhyesti ja myöskin vielä tähän Kelin kysymykseen. Olkaa hyvä. Ähm, äh, ja, äh, hartelijk dank. Ik zou het in het Nederlands willen doen. Kiitoksia. Puhun jälleen hollantia, koska se on minulle helpompaa mutta eh, pyydän, että komissio käyttäisi vielä puheenvuoron minun jälkeeni, sillä minä en ole mikään teknikko. Olen viime viikkona lukenut varsin paljon tästä asiasta, mutta todellakin tämä on hyvin teknistä. Ensinnäkin, ei ole mitään välitöntä uhkaa. Internet on maailmanlaajuisesti niin menestyksikäs sen hallinnointi on toiminut niin hyvin, ettei mitään välitöntä uhkaa ole. Emmekä halua todellakaan riistää tätä yksityistä käsistä. Siitä ei ole kysymys. Eikä komissiokaan siihen pyri, vaikka siihen jotenkin pystyisimmekin. Mutta se, että tämä asia ei ole ongelma nyt, ei tarkoita, etteikö ongelmia voisi syntyä tulevaisuudessa. Ja me voisimme olla haavoittuvia. Jos luette komission tiedonannon aiheesta, se ei ole mitenkään pitkä, ainoastaan yhdeksän sivua. Ja jos luette sen, niin ymmärrätte täysin, mikä ICAN on, ja näette, miten voimme olla haavoittuvia. Komissio on kiinnittänyt huomiota ennen kaikkea ICANiin, ja me teemme yhteistyötä teollisuusvaliokunnan kanssa – ja mikäli luette tämän asiakirjan, niin ymmärrätte, miksi näin. Joka tapauksessa asiaan liittyy merkittäviä periaatteita. Sen todistaa vaikka juuri Google Books tai lastensuojelu ja niin edelleen. Eli tässä on monia välillisiä ja välittyneitä kysymyksiä, joita ei komission asiakirjasta löydy. Ja niinpä meidän valiokuntamme voisi nostaa lausunnossaan esiin sellaisia seikkoja, jotka täytyisi huomioida teollisuusvaliokunnan mietinnössä. Sean kysyi, mistä tässä on loppujen lopuksi kysymys, mihin pyrimme? No, tässä komission jäsen Reding on tehnyt sellaisen aloitteen, että Euroopan unioni pyrkisi saman paremmin sanansa kuuluville – vahvistamaan edustustaan tämän asian hallinnoinnissa. Meidän täytyy pyrkiä monenväliseen hallinnointitapaan internetin osalta. Ja niinpä Redding on e- esittänyt tällaista G12-mallia. Ketkä ovat kumppaneitamme? No, tietysti Yhdysvaltaiset, Euroopan unioni, Intia, Kiina. Näin voitaisiin taata maailmanlaajuinen edustavuus. Me haluamme suojella näitä perusperiaatteita. Näin se voitaisiin taata. Ehkäpä tässä voisi olla YKkin mukana, vaikka toisaalta se ehkä olisi niin hyvä malli, koska silloin yksinkertaisesti kaikki maailmassa haluaisivat mukaan. Joten ehkäpä voitaisiin lähteä tästä G12-mallista, niin se pitäisi sitten neuvotella Yhdysvaltaisten kanssa. Täällä kysyttiin etäopetusalustoista, komission eh, toiminnasta. Käsittääkseni tässä on ryhdytty toimiin. Komissiolla on ohjelmia ja me todella tuemme etäopetusta jo tällä hetkellä. Mutta eh, kulman takana voi todellakin olla uhkia, mitä tulee esimerkiksi suoritusten siirrettävyyteen ja niin edelleen. Joten kyllä asiaa täytyy todellakin E, harkita. Ja sitten puheenjohtaja nosti esiin monikielisyyden ja e, muut kuin latinalaiset kirjaimistot. Komissio voi korjata minua, jos olen väärässä, mutta käsittääkseni e, marraskuun alun sopimus toteaa tässä asiassa seuraavaa. Aikan huolehtii siitä, että myös esimerkiksi Eh, kyrilliset ja arabilaiset kirjaimistot otetaan jotenkin huomioon. Mutta itse asiassa tästä ei ole mustaa valkoisella, vaan on, ää, äh, tai asia ei koske siihen, mitä on must, ää, äh, kirjattu papereihin, vaan kysymys on siitä, kuinka asiat toteutetaan käytännössä. Ja joka tapauksessa kestäisi varsin kauan ennen kuin kaikki saadaan toimintakuntoon. Tässä kaikki minun osaltani, mutta varmasti komission edustajalla on vielä sanottavaa. Niin, ensinnäkin nämä kysymykset, voitteko vastata niihin, joihin vielä ei ole annettu vastausta. Ja sitten minä kysyisin vielä, mitä Reding ehdotti. Onko mahdollista, että EU:ssa tehdään sopimus Ikonin kanssa samalla tavalla kuin yhdysvaltalaiset ovat tehneet tai vähän siihen suuntaan? Heidi, olkaa hyvä. Um, thank you. Um... Kiitoksia. No en nyt voi puhua komission jäseneni puolesta tietenkään, mutta kun Redin teki näitä kommentteja, silloin pyrittiin saamaan aikaan vähän kansainvälistä keskustelua tästä asiasta. Ja hän oli vähän huolissaan siitä, että tehdään uusi sopimus ilman mitään yleistä keskustelua. Ja tämä nyt on onnistunut siinä mielessä, että reaktiot ovat olleet aika merkittäviä aikainen niin Yhdysvaltojen uusi sopimus on sellainen, johon on otettu uusia kohtia, mutta meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla aikään käyttää näitä valvontapaneeleita. Mutta jos niitä pannaan täytäntöön sillä tavalla, kuin monet hallitukset, jotka ovat edustettuina ympäri maailmaa, sillä tavalla, kun he ovat halunneet, niin sitten tämä on siirtyminen kohti monenkeskeistä ratkaisua mutta kuitenkin tämä on ICANNin sisällä. Tämä on vielä yksityisen sektorin organisaation sisäinen kysymys. No miten sitten löydetään monenkeskeinen ratkaisu? Se on ollut aika vaikea löytää. Vuosia 2003-2005 informaatioyhteiskunta huippukokouksissa ja tästä kysymyksestä tuli erittäin kuuma peruna. Ja sitä tarkasteltiin hyvin paljon, siitä keskusteltiin hyvin laajasti – mutta oli ero niiden välillä, jotka haluavat, että internet edelleenkin jatkaa ilman hallituksen mukanaoloa, ja toiset taas katsovat, että tarvitaan enemmän hallituksen puuttumista, jotta voidaan taata julkisten politiikan tavoitteiden saavuttaminen. Kansainvälinen telekommunikaatio liitto mainittiin yhtenä vaihtoehtona, eli se voisi hoitaa nämä Aikanin vastuutehtävät. Ja se sai hyvin paljon kielteistä, kielteisiä reaktioita monista kehittyneistä teollisuusmaista, myöskin monista EUn jäsenvaltioista. Siellä vastustettiin tätä hyvin jyrkästi. Eli sitten jäi nyt vielä edelleen kysymys, miten tämä monenkeskeinen sopimus saadaan aikaan hallitusten välillä – meidän pitää noudattaa kaikkien maiden etuja internetin suhteen ilman mitään YK-tyyppistä elintä. Eli tämä kysymys on nyt edelleen ilmassa. Ja joko voimme sanoa, että meillä ei ole ratkaisua, eli me unohdamme nämä ongelmat. Tämän argumentin ollen kuulut. eli jos nyt emme tiedä, mitä mallia halutaan käyttää, niin sitten sitä ei pidä esittää ongelmana. Mutta tämä nyt on monen tahon ja monen keskeinen prosessi. Meidän täytyy pyrkiä näihin tavoitteisiin ja meidän täytyy keskustella kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta löydämme ratkaisuja ja jotta voimme edelleen pitää painostusta yllä, jotta tämä ongelma nyt ei häviäisi ja kaikki kuvittelevat, että on ihan ok, että vain yksi hallitus valvoo tätä prosessia. Eli kysymys on olennainen, mutta vastaus ei ole niin helppo. Mielestäni komission kanta tähän mennessä on ollut se, että ei meidän pidä lopettaa keskustelua tästä. Meidän pitää keskustella tästä kansainvälisten kumppanien kanssa. Ja sitten vielä meidän pitää saada aikaan eurooppalaista konsensusta tästä aiheesta. Kun olemme keskustelleet kansainvälisissä neuvotteluissa, ei aina ole ollut kovin helppoa saada aikaan selkeää konsensusta EUn jäsenvaltioiden välille. Ja se tietenkin haittaa toimintaamme välillä, kun puhumme kansainvälisten kumppanien kanssa. No sitten vielä te mainitse näinä äh, domaininimien kansainvälistäminen, jossa ei käytettäisi latinalaisia kirjaimia. No se, nimellä nettinimet syntyvät esimerkiksi eurooppa.eu. E no Eurooppa nyt on ylätason nimi ja ICAN hallinnoi sitä. Ja kaikki tämän pisteen jälkeen tuleva sitä on voitu käyttää siinä on voitu käyttää muitakin kirjaimia nyt parin vuoden ajan ainakin. Eli tämä prosessi on jo käynnistetty kansainvälisesti. Aikainen ilmoitus oli hyvin tärkeä ja me pidimme sitä hyvänä. Eli sinne on saatu nyt hakemuksia maista, jotka haluavat esimerkiksi .cn koskee nyt Kiinaa, mutta CN, nehän ovat latinalaisia kirjaimia – Eli pian kiinalaiset pystyvät käyttämään omia kirjaimiaan. Ja silloin koko tämä nettiosoite olisi kiinalaisin kirjaimin. Ja sitten voidaan käyttää hindulaisia kirjaimia, arabilaisia kirjaimia. Ja tämä on tär- hyvin tärkeää valtaosalle internetin käyttäjistä, jotka eivät käytä latinalaisia kirjaimia omassa kielessään. Eli tämä nyt on merkittävä kehityssuunta internetissä, ja kaikki ovat tästä hyvin tyytyväisiä. Kiitos. Okei. Okay. Diese No niin. Tämä oli tärkeä keskustelu. Se oli hyvin valaiseva, osittain, osittain vähän hämmentävä. No, Ivon kanssa sitten käymme läpi ja keskustelemme tätä asiakirjaa ja katsomme, mitä teollisuusvaliokunnassa tapahtuu. On mielenkiintoista tietää, miten teollisuusvaliokunnan kollegat käsittelevät näitä ongelmia. Näkevätkö he samat ongelmat kuin me? Täällä mehän tulemme kulttuurivaliokunnasta, emmekä niinkään keskity näihin teknisiin kysymyksiin. Eli 26. tammikuuta Belet esittelee tämän lausuntoluonnoksen ja 22. helmikuuta sitten äänestämme. Eli kovat, kovasti kiitoksia Ivot, Ivo ja sitten siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Niin hän menee nyt katsomaan prinsessaa, niin kuin sanoin. Kaikki kollegat nyt eivät ole paikalla. Eli sitten kohta seitsemän esityslistalla paikalla on Richard Doherty, ja hän esittelee mitä tutkimusta eu nuorisopolitiikan tuleva suunta. Ja hän käyttää nyt internetiä tässä esityksessä hyväkseen. Eli Joe olkaa hyvä. Mikrofoni. My apologies. Uh, good morning everybody. Pyydän anteeksi. Hyvää huomenta kaikille. Meillä on tässä diaesitys se on jaettu ja se pitäisi saada myös näyttöruudulle. Joten aloitetaan. Pidän lyhyen alustuksen. Ja se on vastaus pyyntöön Euroopan parlamentilta. Meidän tuli arvioida Euroopan unionin nuorisopolitiikkaa, ja tämä on erittäin hyvä ajankohta – Neuvosto hyväksyi viime viikolla päätelmät, jotka liittyvät juuri tähän. Ja toiseksi kaikki ovat tietoisia siitä, että Lissabonin sopimus astuu voimaan tänään. Ja tällä on merkittäviä seurauksia tälle aiheelle. Nostan esiin nämä molemmat asiat tässä lyhyessä esityksessä. Hieman taustaa aluksi. Ja sitten nostan esiin kolme pääpilaria unionin nuorisopolitiikassa. Nämä ovat juuri tämä e, sektorit ylittävä lähestymistapa ja e, nuorisoasioiden valtavirtaistaminen. Ne ovat olleet mukana useita vuosia. Ja toinen pilari on avoin koordinaatiomenettely menetelmä. Se on se tapa, jolla nuorisopolitiikkaa Euroopan unionissa tehdään, koska eh, perussopimuksessa ei sinänsä ole suoraa toimivaltaa unionilla tämän asian hallinnoimiseksi. Ja sitten kolmantena pilarina on niin sanottu eh, strukturoitu vuoropuhelu tai dialogi. Ja näin otetaan mukaan myös eh, nuoret itse ja heidän järjestönsä eh, järjestelmäisellä tavalla. Tähän liittyy myös tutkimustoimintaa, kun politiikkaa kehitetään. Ja puhun hieman myös siitä, mitä Lissabonin sopimus tuo tullessaan. Ja todellakin neuvosto viime perjantaina teki päätöksiä tästä aiheesta. Tärkeä askel oli se, kun komissio ehdotti, että neuvosto hyväksyisi ensimmäisen eh, nuoriso-ohjelman. Ja sen jälkeen on otettu useita eh, poliittisia askeleita ja nyt sitten pohditaan, miltä tämä tulee näyttämään eh, yhdeksän seuraavan vuoden aikana. Olenkin jo maininnut eh, tämän avoimen koordinaatiomenetelmän ja sitten voidaan nostaa esiin eurooppalainen nuorisosopimus. Ja tässä kuvataan sitä, kuinka nuorisopolitiikka liittyy unionin muuhun politiikkaan. Kysymys on siinä, siitä, että nuorisopolitiikka on myös osa niitä yleisempiä tavoitteita, jotka on otettu mukaan Lissabonin strategian. Tämä sopimus tehtiin vuosikymmenen puolessa välissä ja pyrkimyksenä on valtavirtaistaa nuorisopolitiikkaa niin, että siitä tulee osa muitakin politiikkaa. Niin, että se otetaan huomioon sekä unionin tasolla että jäsenvaltioiden tasolla. On myös eurooppaisia ohjelmia, jotka tukevat nuorisoa. Se on ollut merkittävä panos unionilta. Ja vielä tällä, tässä diassa näette, että teemme yhteistyötä mm, Euroopan neuvoston kanssa. Euroopan neuvoston on laajaisempi toimija. Sillä on monia ohjelmia, ja tekee eh, yhteistyötä nuorisojärjestöjen kanssa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja eh, sillä on ollut tällaista toimintaa jo 20 vuotta. Myöskin merkittävää rahoitusta on käytettävissä. Ja niin on saatu aikaan myös se nuorisotoimintaohjelma, jolla on seitsemän vuoden aikana ollut eh, satojen miljoonien eurojen rahoitus. Eli tässä kysymys on yli 100 miljoonasta eurosta vuodessa. Tässä tehdään myös erikoistuneempaa yhteistyötä. Koulutetaan esimerkiksi nuoria, nuorisohjaajia ja näin myös tuetaan nuorisoon liittyvää tutkimustyötä. Sitten nostan esiin lainsäädäntökontekstin Eli eh, neuvosto on nyt eh, tehnyt päätöslauselman eurooppaista yhteistyöstä nuorison alalla. Ja tämä eh, oli seurausta sille, että komissio antoi tiedonannon ja erilaisia raportteja aiheesta. Tähän, tämän taustalla on myös paljon tutkimustyötä ja, ja kuulemismenettelyä. Tämä uusi päätöslauselma ottaa käyttöön yhdeksänvuotisen eh, strategian, aivan kuten komissio on ehdottanutkin. Ja tämä jakautuu kolmeen kolmen vuoden jaksoon. Näin monet neuvoston puheenjohtajat tekevät yhteistyötä keskenään, jotta voidaan huolehtia johdonmukaisesta politiikasta. Toinen merkittävä lainsäädännön seikka on tietysti Lissabonin sopimus, vaikka e, e, siinä ei tuoda juurikaan toimivaltaa, vaan se ainoastaan koordinoi nuorisopolitiikkaa. Nyt tämä koordinointi toimivalta on olemassa. Ja Lissabonin sopimuksessa mainitaan myös eh, yhteistyö kansalaisten kanssa, heidän eh, mukaan ottamisensa. Ja unioni todellakin pyrkii siihen, että eh, demokraattisen yhteiskunnan jäsenet todella osallistuvat tähän työhön. Nuorison kiinnostuminen yhteisen elämästä on todellakin merkittävä kysymys. Ja nyt asia on huomioitu myös perussopimuksessa. Ja kolmas seikka on se, että nyt perussopimuksiin on otettu mukaan myös eh, perusoikeuskirja, jossa on mukana myös nuoriso- ja lastensuojelua koskevia asioita. Ja sitten vielä tämän dian viimeinen seikka, nimittäin Euroopan parlamentin asema – että tämä tutkimus on nyt toteutettu teidän vaalikautenne alussa. Meillä on nyt viisi vuotta aikaa kehittää tätä. Nyt kun meillä on Lissabonin sopimus ja sitten neuvoston päätöslauselma, niin on todella hyvä, että parantissakin keskustellaan aiheesta. Sitten jos katsotaan toiminta-aloja nuorisopolitiikassa, niin voidaan sanoa, että kaikkein kattavin eh, lähtökohta on juuri eh, sektorien, sektorit ylittävä lähestymistapa. Eli on itse asiassa kahdeksan toiminta-alaa, ja ne näette tästä diasta, jolla todellakin toimiin ryhdytään. Ja kysymys on siitä, että kun nuorisopolitiikkaa tehdään komissiossakin eri pääosastoissa, niin e, otetaan yhteyttä myös e, muiden pääosastojen kollegoihin ja samoin jäsenvaltioiden toimijoihin, jotta voidaan taata, että nuorison edut otetaan huomioon, kun politiikkaa kehitetään. että tällainen mallihan on käytössä myös muilla politiikan aloilla, kuten esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon kohdalla. Me suosittelemme, että asetetaan selvät painopisteet näillä kahdeksalla toiminta-alalla. Sillä on hyvin vaikeaa eh, todellakin saada aikaan tuloksia näillä aloilla – jos todellakin vain yleisesti pyritään edistämään nuorison etuja. Eli tarvitaan painopisteitä ja tarvitaan myös eh, sen painottamista, että eh, poliittisesti täytyy sitoutua näihin tavoitteisiin. Eli eh, nuorisopolitiikkaan toimijoiden täytyisi tehdä hyvin tiivistä yhteistyötä myös esimerkiksi työllisyysasioiden Eh, viranomaisten kanssa ja niin edelleen. On selvää, että nuorison asiat eivät rajoitu vain näiden kahdeksan alaan, joten täytyy tarkkailla myös muita aloja nuorison kannalta. Sitten hieman eh, kohdennetummin tästä avoimesta koordinaatiomenettelystä. Eli tässä pyritään eh, yhteistyön vahvistamiseen. Meillä on tässä jaettua toimivaltaa, joten eh, tämä on eh, sopiva tapa toimia. Kysymys on siitä, että kuullaan eri toimijoita, jäsenvaltioita ja asetetaan yhteisiä tavoitteita silloin, kun se on tarpeellista uusien uuden päätöslauselman tavoitteisiin pääsemiseksi. Pyritään siihen, että kaikki jäsenvaltiot todella toteuttaisivat näitä sitoumuksia, jotka on yhteisesti tehty. Täytyy tietysti ottaa huomioon se, että eri jäsenvaltioilla on eri lailla varoja käyttävissään, ne ovat eri kehitysasteella – Joka tapauksessa eh, vertaisoppimisprosessi olisi erittäin tärkeä. Näin voitaisiin ottaa oppia toisilta, levittää hyviä käytäntöjä, jotta tuloksiin päästään. Ja tarvitaan myös sitä, että on selvästi määrätyt tavoitteet, joihin pyritään. Ja toisaalta tarvitaan sitten myöskin selvät indikaattorit, joiden avulla edistystä voidaan arvioida. Kysymys on todellakin lähes 10 vuoden ajanjaksosta. Joten eh, täytyy huolehtia siitä, että, eh, että todella on käyttävissä jonkinlaiset mittarit, joilla edistystä voidaan seurata, sillä näin ei edellisellä ohjelmakaudella ole ollut. kolmas osa tässä osaamisen jakamisprosessissa on tämä strukturoitu vuoropuhelu. Tässä on kysymys siitä, että todellakin kuullaan järjestelmällisesti sitä, mitä nuorilla on saattona. Kysymys on siitä, että todella tarvitaan hyvin järjestämistä vuoropuhelua nuorten ja heidän järjestöjensä kanssa, kun nuorisopolitiikkaa luodaan. Joillakin eh, toimijoilla tällainen vuoropuhelu ei ole kovinkaan järjestelmällistä. Joka tapauksessa kaikilta toimijoilta tarvittaisiin panostusta tähän on tietysti selvää, että voimavarat ovat monesti rajallisia sekä hallituksilla että nuorisojärjestöillä, joten täytyy huolehtia siitä, että toiminta on mielekästä ja jälleen astaan painopisteitä. Näin huolehditaan siitä, että todella kunnolliset vuoropuhelu voidaan käydä ja nuorten ääni pääsee kuuluviin. Toiseksi on vahva periaate siitä, että ne, jotka ovat he, heikommassa, heikoimmassa asemassa ja saavat erityishuomiota ongelmilleen. Tämä on tietysti haaste päättäjille, mutta joka tapauksessa on saatu aikaan merkittävää edistystä viime vuosina, ja tätä kehitystä tulisi jatkaa. Joissakin jäsenvaltioissa on varsin hyviä luovia lähestymistapoja, ja niitä pitäisi saada sitten käyttöön muissakin maissa. Jotta tämä vuoropuhelu on mielekästä, niin kysymys ei ole ainoastaan siitä, että pääkaupungeissa keskustellaan, vaan tarvitaan myös alueellista ulottuvuutta. Meistä on myös erittäin tärkeää, että myös kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti pääsevät mukaan. Tämä ei tarkoita sitä, että muodollisesti parlamentit olisivat mukana eh, strukturoissa vuoropuhelussa. Mutta on kuitenkin hyvä, että eh, myös eh, parlamentaariset toimijat ovat vuoropuhelussa nuorten kanssa. Tärkeä osa tätä toimintaa on myös tutkimus. Eli on hyvin vaikea ottaa nuoria huomioon, jos ei ole tutkittu, mitä, mitä tarvitaan. Komissio on antanut aiheesta tiedonannon ja on niin sanottu nuorisoraportti, jossa otetaan esiin sosiotaloudelliset seikat. Tässä osittain nojaudutaan kumppanuuteen Euroopan neuvoston kanssa, mutta voidaan silti sanoa, että tällä hetkellä nuorisotutkimuksen tilanne on epätasainen. Meillä on eri määriä ja eri tasoista tietoa eri jäsenvaltioista. Joten kehotamme, että todellakin tietoa kerätään ja sitä levitetään entistä laajemmin ja tämän täytyy olla jatkuvaa toimintaa. Tässä täytyisi toimia samalla tavalla kuin koulutusalalla, jolla jo vuosia Euroopan unioni on äh, pitänyt eh, tilannetta silmällä. Ja on määritelty eh, selvät eh, tilastolliset velvoitteet asioista, joista on raportoitava. Eli olisi hyvä, että myös nuorisopolitiikassa toimittaisiin yhtä järjestelmällisesti. Täytyy muistaa, että meillä on nyt hieman enemmän yhteisövaroja käyttävissä, joten eh, kyllä eh, tutkimustakin voitaisiin kehittää. Sitten vielä Lissabonin sopimuksesta. Mainitsinkin jo, että kansalaisten osallistuminen on entistä vahvemmin mukana perussopimuksessa. Voidaan sanoa, että päätöksen tekijät etsivät yhä jotain maagista yhtälöä tai mallia, joka toimisi. Sellainen ei liene löydettävissä, vaan kysymys on siitä, että todella pyritään määrätietoisesti ja järjestelmästi saamaan aikaan oikeita asioita. Myös perusoikeuskirjassa mainitaan asiaan liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi lasten oikeudet, äh, lapsityökielto on siellä ja otan huomioon myös nuorison suojelut työpaikalla. Lopuksi voidaan mainita myös äh, uudenlainen humanitaarisen avun joukko. Monet nuoret ovat valmiita vapaaehtoistyöhön ja tässä on siis yhteisöllinen lähestymistapa. Meillähän on ollut jo aiemminkin toimia tällä alalla, mutta nyt sitä voidaan laajentaa. Lisäksi myös liikunta ja urheilu tulee Euroopan unionin toimivallan piiriin ja tällä on tietysti merkitystä. Tietysti kaikki on vielä aivan alussa. Sopimus ei ollut voimassa 12 eh, tuntiakaan vielä. Lopuksi yhteenvetona. Jotta voidaan sodalla saavuttaa jotain yhdeksän vuoden aikana, tämän päätöslauselman puhelta, niin tarvitaan todellista poliittista sitoutumista poliitikoilta. Todellakin kysymys on siitä, että voidaan vaikuttaa myös valtavirtapolitiikkaan. Eri toiminta-aloilla täytyy asettaa selvät painopisteet, jotta rajallisilla eh, voimavaroilla saadaan aikaan tuloksia. Kolmanneksi täytyy todellakin patistaa jäsenvaltioita seisomaan sanojensa takana ja toimimaan. Voidaan nostaa esiin nämä kolme pilaria – ja täytyy myös raportoida siitä, mitä on saavutettu. Sitten nostan esiin vielä viestintä. Eli se, että tieto liikkuu sekä kansallisella tasolla että, että Euroopan laajuisesti. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Yksi puheenvuoro pyyntö Schmidtiltä ja sitten Fisels. Schmidt, olkaa hyvä. Köszönjük szépen ezt az átfogó tájékoztatást. Kiitoksia näistä tiedoista. On epäilemättä niin, että kaikki jäsenvaltiot ovat, tarvitsevat omaa strukturoitua politiikkaansa. Meillä oli tällainen strategia myöskin Unkarissa sovittu vuoteen 2018 asti. Meillä on laki luonnos, joka sisältää, sisältää poliitikkojen ajatuksen tästä asiasta. Poliitikot haluavat, että nuoriso elää e, mukana ja osallistuu vaaleihin. Joka tapauksessa kahdeksas tämä puiteohjelma, minä olen aivan samoilla linjoilla tästä osallistumisesta tärkeää tämä on, mutta se on poliitikkojen eh, tekele. Minä olisin halunnut eh, nähdä sellaisen strategian, jossa todetaan, että nuoriso on kriisissä ja mm, yhtään kertaa täällä ei mainita sanaa perhe. Täytyy kantaa vastuuta yhteiskunnan kestävästä kehityksestä ja minun mielestäni olisi ollut hyvä, jos täällä olisi puhuttu perhepolitiikasta, koska perhehän on hyvin tärkeä osa yhteiskuntaa. Minulla on 14-vuotias lapsi, 13-vuotias lapsi ja minulla on myös 5- ja 10-vuotiaat lapsenlapset, joten minä tunnen nuorten arvon. Tämä on nimittäin aika vakavaa puute, kun tämä perhepolitiikka täältä puuttuu. Harmoninen kehitys sekä ruumiillinen että henkinen, niiden täytyy olla mukana. Moraalinen ja eettinen nuorison kasvattaminen on hyvin tärkeää. Nuoriso harrastaa monia asioita, mutta meillähän on vastuu siitä, mihin suuntaan lähdetään. Solidaarisuus ja vastuunkanto ovat muun muassa sellaisia asioita. Pitää myöskin sitoutua ympäristön suojeluun. Sekään ei käy millään tavalla näistä asiakirjoista ilmi. Haluaisin kuitenkin enemmän solidaarisuutta, perheasioita, sen, sen tyyppisiä asioita jäin tästä äskeisestä kaipaamaan. Tärkeitä asioitahan täällä on mukana, mutta minä olen joka tapauksessa sitä mieltä, että kolme puheenjohtajavaltiota ovat yhteiskunnallisen osallistumisen tärkeyttä kyllä korostaneet ja työllisyyden työllistymisen tärkeyttä. Mutta pitää myös nuorison maailmankatsomus ottaa huomioon. Moraalinen ja eettinen kasvatus on sellaisia, ovat sellaisia asioita, jotka kuuluvat meille kasvattajina. Ne ovat hyvin tärkeitä yhteiskunnallisia elementtejä. Nein, du hast nicht zu lang gesprochen, aber... Nein. No, et puhunut kovin kauan, mutta ehkä me vaadimme vähän liikaa ihmiseltä, joka on tehnyt tutkimuksen. Hän on puhunut instituutioista, siitä mitä toiminnot voivat tehdä, ja meidän täytyy toimittaa tämä sisältö. Eli hän ei ole vastuussa tästä, ja haluaisin nyt suojella häntä ja kiinnittää huomiota siihen, että meidän pitää muokata tätä sisältöä vähän enemmän. Sitten Fischer. Eh, <clears throat> gracias, gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja on tosiaankin aika vaikeaa yritykselle antaa meille ratkaisuja näin merkittäviin ongelmiin, ja jotka ovat näin, sekin näin hajanaisia nämä ongelmat. Meidän pitää analysoida, mitä kompetenssia meidän todellisuudessa on Euroopassa näiden asioiden parissa, mitä tulee nuorisoon ja myöskin urheiluun. Ja erityisesti nyt Lissabonin sopimuksen nojalla. Esimerkiksi Espanjassa – ei enää ole kyse valtion vastuualueesta, vaan siellä aluetasolla tätä vastuuta, ja varmaan Saksassa on suurin piirtein samalla tavalla. Eli koordinointi on erittäin tärkeää, ja mahdollisesti meidän pitäisi miettiä vähän tavoitteita, jotka ovat konkreettisempia. Haluaisin ehdottaa tavoitetta. Puheenjohtaja ehdotti komitea, joka olisi ikään kuin Euroopan sydän ja että kaikki nuoret Euroopassa voisivat tuntea itsensä eurooppalaisemmiksi ja nähdä millaisia yhteisiä kohtia eurooppalaisilla on. Mielestäni se olisi kyllä tärkeää pyrkiä luomaan tällaista imagoa ja ajatusta Euroopasta, eli millaisia yhteisiä kohtia eurooppalaisilla on. No sitten nämä konkreettiset ehdotukset, mitä tulee työllisyyteen, No, tällä hetkellähän nuorten on erittäin vaikea toimia. Sama koskee asumiskysymyksiä. Yhä useammin nuoret asuvat vanhempiensa luona ja he eivät pysty itsenäistymään niin helposti. Ja sitten täytyy katsoa, millaisia konkreettisia ehdotuksia on urheilun alalla, mitä voimme tehdä. Ehkä komissio voisi miettiä näitä kysymyksiä ja katsoa, mitä toimivaltuuksia meillä on, ja meidän pitäisi tehdä vähemmän asioita, mutta tehokkaammin ja paremmin. Ja meidän pitää siirtyä sanoista tekoihin. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Tämä tutkimus on nyt hyväksytty. Ja nyt tästä toimeen, meidän pitää keskustella toimeenpanosta ja sisällöstä. Ja sitten tähän liittyy kohta kahdeksan. EU-nuorisostrategia ja kollega Papa Nikolau on esittelijä. Eli hän saa joka tapauksessa puheenvuoron, eli hän saa nyt puhua kummastakin asiasta tästä käsityksestä. Ja sitten, no täällä on vielä kaksi nimeä puhelistalla. Sopiko tämä kollegoille? No niin. Eli kollega, alkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ στην... Kiitoksia. Niin, minä halusin sanoa aivan samaa. Minun mielestäni se, että herra Doherty on täällä paikalla ja on kertonut tästä tutkimuksesta, on asia, eh, joka avulla me voimme nyt työtämme järkevästi tässä järjestellä. Ensin pitää kysyä, että millä tasolla me täällä parlamentissa esimerkiksi voisimme nuoria ihmisiä auttaa. Minä haluaisin eh, sanoa, että meidän täytyy poliittisesti myöskin pystyä auttamaan ja meidän täytyy pystyä keskustelemaan näistä kysymyksistä, joita on tullut esille. Kiitoksia herra Dohertille tästä esityksestä. Mielestäni hän on ottanut kaikkein tärkeimpiä asioita esiin ja suurimman osan kohdalla minulla ei olekaan mitään lisättävää. yhdessä komission ja neuvoston kanssa, kun toimitaan, niin minulla on ollut paljon yhteistyötä myöskin nuorisojärjestöihin Euroopassa ja haluaisin kaikkia näitä yhteistyötahoja kiittää. Jo vuosia sen jälkeen, kun Maastrichtin sopimus astui voimaan – on tilanne Euroopan unionissa ollut itse asiassa sellainen, että nuorisopolitiikka on määritelty hyvin monella tasolla. Meillä on 2001, 2002, 2005 erilaisia sopimuksia, kuten nuorisosopimus ja viime perjantaina kulttuuriministerien neuvosto myös tutki komissiolta tullutta tekstiä. Ja kuitenkin minun mielestäni nuorisopolitiikan sisältö on vuosien varrella pysynyt samana. Meillä on erilaisia aloitteita eri EU-instituutioista ja instansseista, ja siellä kyllä näkyy sama painopiste kuin mitä tässä äskeisessä esityksessäkin oli. Se, mitä nuorisopolitiikalla tehdään, se ei ehkä ole juuri sitä, mitä haluamme. Ehkä se ei liity niinkään tulevaisuuteen. Eurooppahan vanhenee koko ajan, sitä ei pidä unohtaa. Ja jos me haluamme paremman Euroopan, niin meidän täytyy keskittyä nuorisoon. Nyt onkin oikea aika eh, tälle ja tutkimus tuli aivan sopivaan aikaan. Täällä on tulevaisuus nyt käsissämme. Herra Doherty viittasi myöskin erityyppisiin temaattisiin aiheisiin, joita komission tiedonannossa on. Hyvin tarkkaan olen paneutunut eräisiin asioihin, Meidänhän pitää varmistaa se, että emme keskity pelkästään tähän nuorisoasiaan, vaan myös otamme koko ajan ympäristön huomioon ja Kööpenhaminan kokouksen. Meidän täytyy toimia hyvin tavoitehakuisesti, mutta tietenkin myös yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Toissijaisuusperiaate on varmastikin hyvin tärkeä asia. Ja mitä toimivaltaan tulee, niin sielläkin riittää vielä pohtimista. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia välineitä annamme jäsenvaltioille sillä tavalla, että, että ne voivat politiikkaa panna täytäntöön. Meidän täytyy huolehtia siitä, että todella saadaan tuloksia. Täytyy olla oikeat asiat oikeaan aikaan paikalla. Täällä on monenlaisia aiheita, monenlaisia toimintoja, joita käsitellään liittyen koulutukseen esimerkiksi. On kysymyksessä monet muutkin koulutus muodot. Ja tilaston, tilastokysymyksistä eh, on hyvin tärkeää, että osallistutaan vapaaehtoistoimintoihin ja tärkeitä aiheita. Nämä ovat sekä nuorison että työllisyyden kannalta. Ja ympäristö on tärkeä kysymys. Tämähän koskee tietenkin koko maailmaa. Yksi jäsenvaltio ei voi toimia yksin siten, että tulokset olisivat järkeviä. No mitä me voimme tehdä? Meillä on avoin koordinointimenetelmä k Tällä menetelmällä meidän täytyy saada jotakin konkreettista syntymään. No silloin kaikkein tärkein rooli onkin neuvostolla, komissiolla ja parlamentilla. Ja tavoitteena on koko ajan sama. Ensiksi meidän täytyy ymmärtää se, että jokaisessa maassa on erilaisia rakenteita. Jokaisessa maassa on erilaista nuorisopolitiikkaa, josta on päätetty. Ja näin ollen meidän täytyykin pysyä hyvässä yhteydessä kaikkeen tähän. Täytyy tehdä yhteistyötä erilaisten yksiköiden kanssa ja tässä meidän pitää pyrkiä siihen, että, että annamme jäsenvaltioille jonkinlaista konkreettista materiaalia. Ja täytyy olla vakuuttunut siitä, että jäsenvaltio todella panee täytäntöön kaiken, mikä on tarkoitus, ja vain sillä tavalla saamme tuloksia syntymään. Puhuin kaksi viikkoa sitten komission kanssa. Ja haluaisin kiittää komissiota, koska tässä yhteydessä komission puolelta minulle sanottiin, että organisaatiot ja yksiköt ovat niitä, joilla on hyvin paljon materiaalia olemassa. Mutta sehän ei ole oleellista ei ole kysymys siitä lähtökohdasta, josta lähdetään, vaan me tarvitsemme enemmän politiikkaa. Me tarvitsemme enemmän sellaista tietoa, jonka avulla toimeenpanopuolelle päästään. Mehän olemme kansan valitsema elin. Vastuutahot yhteiskunnissamme – ovat niitä, joiden puoleen meidän täytyy kääntyä ja sanoa, että toimeenpanosta on huolehdittava, tai voimme kysyä, miten asiat sujuvat. Aivan loistavan hieno opiskelupolitiikka on olemassa, mutta esimerkiksi sellainen sektori kuin ympäristö, liikenne, yleinen sivistys, kaikki nämä politiikan sektorit pitää, niiden pitää olla sellaisia, että nuoriso on huomioitu niissä. Ei ole mitään järkeä laatia aina vain uusia aloitteita, vaan meidän pitää panna täytäntöön ne, mitä on, ja katsoa, miten ne onnistuvat. Kaikki on loistavaa tässä tutkimuksessa, mikä nyt esiteltiin. Mutta mitä kaikkea tästä nyt sitten seuraa? Meidän täytyy yrittää auttaa, meidän täytyy tehdä selväksi se, että me haluamme myös osallistua näihin prosesseihin. Olen yrittänyt löytää sellaisia seikkoja, jotka olisivat hyödyllisiä – ja joiden avulla ymmärrettäisiin, että konkreettista työtä on tehtävä ja että jäsenvaltio tietäisi, mitä on tehtävä. Me tarvitsemme myös indikaattoreita näihin tärkeimpiin kohtiin. 2009 on todettu, että Euroopan nuoriso lähtee koulusta, tai siis koulupudokkaita on noin 15 prosenttia nuorisosta – Ja toinen seikka, mikä täältä käy tilastoista ilmi, on, että 18 prosenttia nuorista Siis ainoastaan 6 prosenttia on tässä poliittisesti mukana. Siis vain 6 prosenttia on poliittisesti aktiivisia nuorisosta. tässä nyt haluat teitä pitkästyttää, mutta vuonna 2006 ainoastaan 32 prosenttia lapsista kasvoi stabiileissa oloissa, eli perheissä. Tällaisetkin seikat on otettava huomioon. 80 prosenttia nuorisosta käyttää säännöllisesti alkoholia ja hyvin suuri prosentti on myös juovuksissa. 2004 vuodelta tilastot kertovat internetin käytöstä. No nämä ovat kuitenkin vain pieniä asioita, joita täältä olen paperistani kiskassut esiin. Näyttääkseni minkälainen tilanne on. Me olemme hyvin monista asioista puhuneet eh, kollegoiden kanssa. Täällä puhutaan sosiaalisesta integraatiosta, kuten esimerkiksi maahan muuttajien kohdalla. Se on välttämätöntä. Pitää korostaa Euroopan ajatusta, minkälaisia eurooppalaisia ajatuksia meillä on. Pitää saada nuoret kouluun heidän täytyy tutustua näihin järjestelmiin. Puhutaan osallistumisesta ja näin edelleen. Pitäisi toimia hyvin laajasti. Jos me nyt puhumme kovalla äänellä, puhun siis nuorisokysymyksestä nyt, ja jäsenvaltioiden toiminnassa. Me tiedämme, että nämä luvuthan ovat peräisin jäsenvaltioista. Tämähän, nämä ovat konkreettista tietoa, joiden perusteella täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. On selvää, että nuorison täytyy ryhtyä toimimaan ja nyt haluaisinkin kiittää kaikkia niitä, jotka minun kanssani tätä yhteistyötä tekivät. Ja mietintö, luonnos tulee pikaisesti teille, jotta voitte siihen tutustua. Vielä lopuksi haluaisin sanoa, että meidän täytyy luoda nuorisolle sellaiset rakenteet, meidän täytyy antaa edellytykset sille, että että nuoret itse saavat tai voimaantuvat elämään omaa elämäänsä ja seisomaan omilla jaloillaan. Tällä tavalla me onnistumme siinä, että nuoret tulevat myöskin politiikkaan mukaan. Kaikki täällä parlamentissa ja Euroopan tasolla havaitsevat sitten aikanaan tuloksia. Hyvin paljon on tehtävää. Ja varmaan täällä vielä näistä asioista tänään paljon puhutaan. Ja olisi hyvä, jos te tekisitte aktiivisesti ehdotuksia tähän mietintöön. Ja olen itse sitä mieltä, että se tärkein, mitä me voimme tehdä, on, että nämä tärkeät ehdotetut asiat todellakin jäsenvaltioissa pannaan täytäntöön. Kaikki siis täytyy panna täytäntöön, kiitos. Kiitoksia Georgios. 25.26. päivä esittelet tämän luonnoksen ja sitten siitä vielä keskustellaan. Nyt jatkamme keskustelua. Manes, kuulkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, aș vrea să, să încep prin uh, îl felicita pe domnul. Haluaisin onnitella Dohertyä tästä tutkimuksesta ja tästä komission uudesta nuorisostrategiasta. Tässä on viitattu selkeisiin käsitteisiin, joista aikaisemminkin on jo keskusteltu Euroopan parlamentissa. Ja tässä puhun nyt tästä rakennetusta vuoropuhelusta ja sektorin rajat ylittävästä lähestymistavasta. Voisin puhua tästä myöskin koordinaattorin ominaisuudessa – Kyse on mietinnöstä, jonka aihe, aiheena on se, että nuorisoa pitäisi kannustamaan toimimaan aktiivisemmin ja pääasiassa Tästä puhutaan myöskin, kun puhutaan nuorisopolitiikan valtavirtaistamisesta. Olen samaa mieltä näistä johtopäätöksistä ja haluaisin siihen vielä lisätä, että olisi toivottavaa, että nämä päätökset eivät jää pelkiksi sanoiksi, vaan että niitä edistetään, jotta voimme sitten nähdä, miten tämä uusi nuorisostrategia pannaan täytäntöön koordinoidun vuoropuhelun ja tämän integroidun lähestymistavan avulla. Yhteistyö neuvoston ja komission kanssa on ollut hyvä ja toivottavasti tämä on näin jatkossakin. Silloin tulevaisuudessa tämän strategian ne elementit voidaan ottaa mukaan, jotka eivät ole vain kiinnostavia, vaan myöskin elintärkeitä Euroopan nuorisolle. Tästä näkökulmasta yksi prioriteetti liittyy talouskriisin vaikutukseen nuorisoon. Kriisihän on vaikuttanut hyvin paljon juuri nuoriin ja siksi meidän pitäisi ryhtyä toimiin, joiden avulla nuoret saadaan takaisin työelämään. Ja meidän täytyy miettiä nuorisoaloitteita. Ja tietysti kaikki toimet ovat tärkeitä, mutta mielestäni on tarpeen, että mietimme tällä hetkellä painopistealueita. Ja kuten sanoin, että toivottavasti myöskin tulevaisuudessa meillä on hyvää yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa. Ja sillä tarkoitin myöskin sitä, että meidän pitää miettiä näitä painopistealueita, eikä ainoastaan, eikä vain tehdä täällä näitä lausuntoja. Pyytäisin, että puhutte nyt lyhyesti. Ja otatte huomioon sen, mistä esittelijä on jo puhunut. Eli kaikki se, mistä Georgiaskin puhui alustuksessaan. Ja sitten Zvert. Hvala za besedo, gospa predsednica. Eh, Nikoli ni preveč razprave o mladinski politiki. Niin, emme voi riittävästi keskustella nuorisopolitiikasta, mutta minä kuitenkin pelkään, että nuorisopolitiikalla on pienempi rooli vastaisuudessa. Ja miksi näin? No siksi, että Eurooppa on vanhenemassa, yhteiskunnat vanhenevat, eikä meillä ole riittävästi nuorisia, nuorisoa enää, jotta nuorisopolitiikkaa voisi olla Nuorisopolitiikka ei ole mikään suppea ala, vaan se on politiikkaa, joka ulottuu monelle sektorille. Nuoriso on nykyään talouskriisin kurimuksessa ja ennen sitäkin tämä oli hyvin herkkä ryhmä, koska työttömyysluvut olivat paljon korkeammat kuin keskimäärin väestöllä. Ja myöskin monella eh, muulla sektorilla nuoret altistuvat eh, monille asioille ja siksi nuorisopolitiikan täytyisikin olla hyvin laajaa. Miten me voimme vaikuttaa nuorison työllistymiseen? Ennen kaikkea siinä on kysymys nuorten ensimmäisestä työpaikan löytymisestä. Pitäisi myöskin miettiä siitä, että mitä näille koulupudokkaille tehdään. Meidän pitäisi pystyä estämään tällaiset ilmiöt. Kaikki voi vähitellen johtaa siihen, että nuoriso osallistuu tiiviimmin yhteiskunnalliseen toimintaan. Euroopan unioni ja Euroopan unionin instituutiot voivat vaikuttaa nuorison tilanteeseen eri maissa. Siksi meillä onkin tällainen avoin koordinointijärjestelmä, menetelmä, jossa päätoimijana ovat jäsenvaltiot eivätkä pelkästään jonkinlaiset julkiset sektorit, kuten nuorisoministeriö kussakin maassa, sillä tässähän on kysymyksessä koko ajan sektorin ylittävä toiminta. Myöskin eh, paikallistaso on se, joka tuntee nuoret hyvin ja jonka pitäisi olla tässä osallisena. Nuorisopolitiikalla ei saada paljon eh, mitään aikaiseksi, jos me isoisät vain kerromme moraalisia oppejamme heille nuoriso on itse vastuussa myös omasta roolistaan yhteiskunnassa. Nuoret näkevät kyllä samat arvot, jotka mekin jaamme heidän kanssaan. Mutta kuitenkin kaikkein olennaisinta on se, että, että arvoissa on paljon samoja piirteitä, eikä pitäisikään tällaista arvokriisiä millään tavalla nuorten kanssa lietsoa. Nuorisoasioiden on kuljettava myöskin parlamentin kautta neuvosto, komissio, parlamentti ja nuorisojärjestöt ovat kaikki yhdessä. Ja kun neuvosto kokoontuu, niin meidänkin valiokuntamme edustajien pitäisi olla paikalla. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tämä mietintö on sellainen, joka ilahduttaa minua. Nuorisostrategia jonka komissio on laatinut. Me tutkimme tätä tarkkaan. Also, im Kiitoksia. Toisin kuin te, minä luotan meidän vanhojen terveeseen egoismiin. Jos me emme pidä huolta nuorisosta nyt, niin huomenna tulee ongelmia. Eli jos sitä ei tehdä järkevistä syistä, niin sitä pitää tehdä itsekkäistä syistä nuorisopolitiikka on mielestäni aika hyvissä käsissä, ja nyt kun nämä, mitä neuvosto on päättänyt, niin minusta tuntuu, että sielläkin on ymmärretty nämä asiat. Sitten seuraavaksi Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitoksia tästä hyvin laajasta asiakirjasta. Kiitoksia esittelijälle. Meidän varjoesittelijöiden kanssa hän on myöskin hyvin varhaisessa vaiheessa tehnyt yhteistyötä. Meidän pitää keskustella hyvin laajasti tästä asiakirjasta. Nuoria on yhä vähemmän johtuen demografisesta muutoksesta, mutta kuten te aivan oikein totesitte puheenjohtaja, on kaikkien etu, että juuri nyt kun nuoria on näin vähän, sitä enemmän heihin pitää kiinnittää huomiota. Luin tämän Georgian asiapaperin ja nämä kaikki johtopäätökset ovat minusta tärkeitä. Ja meidän täytyy miettiä myöskin tämän nuorisostrategian jatkuvuuden kestävyyttä. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä eri tahojen välillä. Nuorisopolitiikka ei tapahdu vain kouluissa tai nuorisokeskuksissa tai uskonnollisissa yhteisöissä, urheiluseuroissa – Eli meidän pitää nyt harjoittaa yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, joissa nuoret ovat mukana. Sen takaaminen on tärkeää ja joskus saa sellaisen vaikutelman, että eri järjestöt vähän kilpailevat keskenään. Ja mielestäni tällaisessa kysymyksessä täytyy todeta, että nyt meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Sitten meidän täytyy nähdä nuoret ihmisinä, emmekä vain pelkästään tässä valiokunnassa. Meidän täytyy miettiä myöskin näitä asioita työllisyysvaliokunnassa ja kansanterveyden valiokunnassa. Ja meidän täytyy myöskin keskustella kollegoidemme kanssa tässä, jossa hekin muistavat nämä asiat. Pari viikkoa sitten työllisyysvaliokunnassa oli äänestys mikroluotoista, ja komissio oli selittämässä, että nimenomaan nuorille annetaan tässä mahdollisuuksia, mutta ikävä kyllä tämä nyt sitten hylättiin. Eli tämä koskee hyvin monia aloja, ja me parlamentin jäseninä voimme levittää tätä viestiä myöskin kollegoillemme. Sitten nämä erilaiset indikaattorit. Voimme laatia paljon asiakirjoja ja asettaa tavoitteita, mutta niitä pitää myöskin arvioida. Ja vaikuttaa siltä, että nuorisopolitiikka on vähän tällainen pehmeä aihe. Siitä keskustellaan mielellään, mutta viime kädessä meidän täytyy löytää näitä indikaattoreita ja meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta voimme todellakin vähentää nuorisorikollisuutta. Meidän pitää toimia niin, että nuoret saavat töitä. Eli tässä on hyviä monia kohtia, joissa tarvitaan indikaattoreita jäsenvaltioissa, ja meidän pitää miettiä näitä tavoitteita. Sitten vielä yksi kohta, koulutus, josta myöskin puhutaan tässä asiakirjassa. Sekin on hyvin laaja aihe, mutta se on yksi keskeisiä aiheita. Kollegat ovat tästä jo puhuneet esimerkiksi perheistä, perheiden perustamisesta. Ja tämä liittyy hyvin pitkälti myöskin koulutukseen. Jos tiedän, että saan ammatin, että saan tietyn tulon, silloin on helpompi perustaa perhe, koska tiedän, että rahat riittävät perheen perustamiseen. Ja jos minulla on mahdollisuuksia käyttää internetiä oikealla tavalla, tässä puhutaan tästä medialukutaidosta, sekin on tärkeä asia. Ja siihenkin pitää vielä puuttua vahvemmin, mitä tulee näihin tekijänoikeuksiin ja muihin kysymyksiin, tai musiikin lataamiseen netistä. Kaikki nämä asiat liittyvät yhteen. Eli koulutus on keskeinen kysymys. Ja erityisesti Saksassa on puhuttu tästä asiasta varmaan muissakin maissa, eli lapset, joilla on maahanmuuttajatausta – meidän pitää miettiä myöskin muita strategioita. Esimerkiksi kouluissa pitää ehkä toimia vähän eri tavalla. Ja sitten ihmisten lapset, joilla ei ole laillista statusta maassa. Eli meillähän on Euroopassa ihmisiä, jotka eivät ole täällä laillisesti, ja heidän lapsensakin ovat täällä. Ja jos he eivät saa koulutusta, niin mitä sitten niillä tehdään, kun he kasvavat aikuisiksi? tämäkin on aihe, jota meidän pitää tarkastella tässä yhteydessä. Ja sitten toinen asia liittyy vammaisiin lapsiin ja nuoriin. Näitä vammaisia lapsia pitäisi integroida yhteiskuntaan jo aikaisemmin. Italiassa tämä on toteutettu hyvin. Saksassa on valikointia hyvin varhaisessa vaiheessa ja se ei välttämättä ole hyvä ratkaisu. Eli millä tavalla vammaisia lapsia voitaisiin heti alusta pitäen ottaa mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja saada heidät myöskin koulutuksen piiriin. Nämä ovat keskeisiä asioita, joihin halusin vielä puuttua. Ja toivon, että tämä nuorisostrategia ei ole pelkästään tämän valiokunnan asia, vaan että tästä puhutaan myöskin muissa valiokunnissa. Boris. Kiitoksia sitten Boris. E, szanowna Pani Przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Nuorisoteema on varmasti yksi kaikkein tärkeimmistä Euroopan politiikan aloista. Tämä on hyvin laaja kysymys, sillä lähes kaikilla on vaikutusta nuorisoon. Mutta voidaan todellakin pohtia, mihin tuloksiin nuorisopolitiikalla voidaan päästä. Tämä ansaitsee siis huomiomme. Tarvitaan siis eh, parempaa tutkimusta nuorisosta ja nuorisopolitiikasta, jotta voidaan todellakin huolehtia siitä, että koko Euroopan unionin alueella nuorisolla on samanlaiset kehitysmahdollisuudet koulutusmahdollisuudet, kulttuurimahdollisuudet ja niin edelleen. Varmasti meidän valiokuntamme ja Euroopan parlamentti ovat juuri paras elin koordinoimaan tätä toimintaa, sillä jäsenvaltioissa politiikka on varsin hajannaista. Esittelijän kannalta minusta on erittäin tärkeää e, nostaa esiin nuoren eurooppaisen asian. Kysymys on heidän osallistumisestaan. Tarvitaan, tarvitsemme e, tiedostavia nuoria. Ja olisi todellakin tärkeää, että jäsenvaltiot myös e, panostaisivat kansalaiset, taitojen ja e, Eurooppa-asioiden koulutuksen. Täytyy todellakin huolehtia siitä, että mahdollisimman moni nuori pääsee nauttimaan tällaista koulutuksesta ja että mahdollisimman moni nuori lähtee myös mukaan vapaaehtoistyöhön, sillä e, juuri näin luodaan perustaa elämälle. Eli koulun lisäksi tarvitaan myös muita toimijoita. Tarvitaan myös perheenpanosta. Tarvitaan myös kansalaisjärjestöjä. Näiden kaikkien panosta tarvitaan eh, nuorten eh, elämän ja koulutuksen parantamiseksi. Ja meidän valiokunnallamme on varmasti koordinaation rooli. Hyvät kollegat, emme nyt kuvitelle, että näin monet käyttäisivät tänään puheenvuoron ensimmäisessä keskustelussa. Täällä on vielä kolme nimeä listalla ja sitten vielä komissio käyttää puheenvuoron, mikä on ihan luonnollista. Täällä on myöskin neuvoston edustaja. Hän on jo odottanut täällä puolisen tuntia. Kun päästään seuraavan esityslistan kohtaan, niin olen tästä nyt pahoillani. Nyt täytyy vielä odottaa hiukan. Pyydän nyt anteeksi Seliniltä. Ja pyytäisin, että kollegat todellakin puhuvat vain korkeintaan minuutin. Pyydän nyt anteeksi. Pajadelli. Πολύ, ja Ε, να δηλώσω καταρχήν ότι πολύ με ενοχλεί. Kiitoksia. Rouva puheenjohtaja. En ole enää niin nuori, mutta minun täytyy jotakin nuorista sanoa. Aivan kuten tekin sanoitte, tämä on hieman egoistista, egoistista, mitä me nuorista sanomme, mutta tässä on kysymyksessä meidänkin tulevaisuutemme. Hyvin paljon täällä on tästä tutkimuksesta puhuttu ja on Papan Nikolaun kanssa samalla linjoilla. Olen aivan samalla linjoilla tästä nuorisostrategiasta. Henkilökohtaisista kokemuksista sen verran, että olen opettaja ja olen todennut, että Eurooppa vanhenee – koko ajan. Tästä olemme mekin vastuussa tietenkin. Nuorilla on aina sellainen tunne, että he ovat jonkinlaista valtionomaisuutta ja sekin on meidän vastuullamme. Vaaleissa kävi hyvin ilmi, että nuoriso ei ole poliittisesti kovin sitoutunutta. Ja mihin sitten nuorisoa pitäisi ohjata, se riippuu vähän siitä, minkälaista tietoa meillä on ja minkälaista kokemusta ja mallia meillä on heille antaa. Hyvin yksilöllistä eh, toiminta on ja vähemmän tehdään kollektiivista työtä. No, sitten työttömyyskysymys. Se on sellainen, että täällä mm, mietinnössäkin on todettu, että Euroopan unioni vihdoin viimein on ymmärtänyt, että meidän täytyy huolehtia nuorisosta – Kaikkien näiden eurooppalaisten ohjelmien täytäntöönpano on tärkeää, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Sen lisäksi vapaaehtoistoiminta, urheilu ja mitä Lissabonin strategiassa on, kaikki asiat ovat tärkeitä. Pitää myöskin sitten alue- ja paikallistason tahot ottaa tähän mukaan. Kiitoksia sitten Kelly. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin mielestäni Doherty on tehnyt hyvää työtä. Hän on keskittynyt useisiin kohtiin hyvin laajassa aiheessa. Ja hän sanoi, että meillä pitää olla tiettyjä rajattu määrä tavoitteita ja arviointimenetelmiä. Se on ihan totta. Ja on mielenkiintoista nähdä, mihin toimiin sitä ryhdytään. Ja meidän täytyy varmistaa, että toimiin ryhdytään. Pari kohtaa, Minun maassani eräs tutkimus viime vuonna osoitti, että alle 25-vuotiaista 45 prosenttia ei koskaan ollut edes äänestänyt. Eli tässä nyt on selkeä epäkohta ja tähän täytyy puuttua. Toiseksi Doherty mainitsi, kuinka tärkeää liikunta on, erityisesti nyt Lissabonin sopimuksen alaisuudessa. Ja me voimme edetä tässä asiassa kyllä valtavasti, kun mietitään perheasioita, vapaaehtoistyötä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Kun interryhmät äänestävät täällä parlamentissa oma ryhmäni kohdalta, olin pettynyt siitä, että 14 muuta ryhmää piti urheilua tärkeämpänä. Eli meidän täytyy keskittyä tähän enemmän ja antaa sille käytännön huomiota. Jos nyt nähdään, mitä seuraavina viikkoina tapahtuu, joulupukki tulee, nuorille lapsille ostetaan lahjoja, ja hyvin monet niistä liittyvät urheiluun tennismailoja, mitä kaikkea tällaista. Eli sillä tavalla voitaisiin saada yhteys nuoriin. No en nyt puhu pidempään, koska meidän piti puhua lyhyesti, mutta olin iloinen siitä, että Doherty korosti Lissabonin sopimuksen merkitystä ja liikunnan merkitystä nuorille. Tämä on nyt meille hieno mahdollisuus. Kiitos. Hyvät kollegat, meillä on vielä tammikuussa aikaa keskustella tästä Georgioksen mietinnöstä. Nyt ihan vielä lyhyesti, koska meidän täytyy olla nyt huomaavaisia seliniä kohtaan. Skuria ja sitten komission edustaja. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää tämän aamuisia puhujia. Se, mitä Papa Nikolaus sanoi, oli minusta hyvin tärkeää. Täällä puhutaan monia kieliä, mutta ymmärretään kyllä, että ihmiset ovat eh, hyvin innostuneita tästä aiheesta, josta puhuvat. Minusta meidän eh, tulisi keskittää ponnistelumme sellaisiin asioihin, joissa todella jäsenvaltiot voivat saada aikaan tuloksia. on sellaisia aloja, joilla mekin voimme auttaa jäsenvaltioita. Ja komissiokin viittasi tähän. Me emme voi huolehtia kaikista ongelmista, esimerkiksi vammaista lapsista tai koulun päästä ja niin edelleen, välttämättä täällä. Mutta mikäli koulutukseen ei pääse, niin on todellakin vaikea osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Et meidän täytyy todella tukea nuoria, jotta he voivat saada koulutusta ja perustaa sitten perheitä. Joten meidän kyllä täytyisi jotenkin tukea ja neuvoa jäsenvaltioita näissä kysymyksissä. Täällä on nostettu esiin myös äh, terveisen elämäntavan merkitys. Kaikkialla Euroopan unionissa käytetään yhä enemmän huumeita. Lihavuus eh, eh, lisääntyy. Syömisongelma on eh, erityisesti nuorilla naisilla. Joten ei riitä, että ainoastaan kehotetaan nuoria liikkumaan enemmän – vaan tarvitaan myös esimerkiksi haitallisia aineita koskeva politiikkaa ja niin edelleen. Eli konkretiaan. Kiitos sitten Meres. Kiitoksia. Komissio haluaisi vain joihinkin asioihin nopeasti tässä reagoida. Minä ajattelin tästä varapuheenjohtaja Schmidtin näkemyksestä aloittaa, jonka mukaan tämä ei pidä olla poliitikkojen laatimaa politiikkaa, vaan tässä täytyy olla kysymys siitä, minkälaiset tarpeet nuorilla on. Tässä on nyt jo aivan maksimi kyseessä. Me olemme eri, me eri maista kerätty 40 000 nuorta, jota sähköisesti sitten konsultoitiin ja tuhansia tuhansia vastauksia me saimme. 2008 vuonna marraskuussa nuorisoviikon aikana parlamentti järjesti suuren kuulemisen siitä, mitä nuoriso odottaa Euroopan unionilta tulevana vuosikymmenenä. Ja nyt olemme sitten jatkaneet tätä kuuluisaa vuoropuhelua nuorison kanssa. Se ei ole mitenkään helppoa se, että Euroopan tasolla keskustellaan kaikkien näiden nuorten ja järjestöjen kanssa, mutta se ei ole mikään syy olla sitä tekemättä. Euroopan komission ehdotukset, jotka meillä tässä on, ja tämä uusi strategia, jolla nuoriso voimaannutetaan omaan elämäänsä, niin – se on tärkeä. Se oli minun ensimmäinen kohtani. Sitten toinen asia koskee sisältöä. Mitä ehdotamme? Kahdeksan pääkohtaa, jotka ovat väistämättömiä. nuorison osallistuminen vaaleihin se on täysin välttämätöntä perustamissopimuksessakin sanotaan, että nuorison osallistumista demokraattiseen prosessiin pyritään edistämään. Sitten vapaaehtoistyö. Raskurian mietinnössä viime viikolla, joka hyväksyttiin, e, tulee tämä vapaaehtoisuuden vuosi Euroopassa 2011 vietettäväksi. Luovuus e, on e, vaikea sanoa, kuinka tärkeää se on, tai siis se on itsestään selvää, tär, selvästi tärkeää. Se, että nuoret sitoutetaan ilmastonmuutokseen ja energian säästöön, on hyvin tärkeää, että nämäkin asiat ovat täällä mukana. Sitten vaikea kysymys, kriisi, työttömyys, joka tuli, jotka tulivat esille. Koulutuksessa olevat nuoret ja ne, jotka lähtevät kesken koulusta – on tärkeää huolehtia sosiaalisesta kuuluvuudesta, yhteenkuuluvuudesta ja osallisuudesta, torjua köyhyyttä. Täällä oli myöskin terveyskysymykset mainittuna. AIDS-ongelma on hyvin suuri. No, kaikesta tästä sisällöstä, niin me olemme miettineet sitä hyvin paljon tehdäksemme mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia asiasta. Ja tässä nyt sitten johtopäätöksenikin on juuri tulossa, mitä minä odotan nuorisostrategialta. Tietenkin minä toivon, että parlamentti tukee tätä komission lähestymistapaa ja minä toivon, että parlamentti tätä vähän vielä eh, rikastaisi omalta osa- osaltaan. Tässä on monesta vuodesta kysymys, kolme vuotta, neljä vuotta, ja pitää tietää, minkälaisia tärkeitä painopisteasioita parlamentti tänne lisää. Barroso täällä parlamentissa on puhunut uudesta aloitteesta nuoriso- ja liikkuvuus. Tällä on Erasmus, oppisopimukset, kaikenlainen liikkuvuus on tärkeää, mutta se, että nuoriso saadaan liikkeelle politiikkaan, niin sekin on tärkeää. Ja tässä onkin nyt uusi innostuksen aihe Euroopan unionille, joka sitoutuu nuoriinsa. Sitten täytäntöönpano, se on vaikeampi kysymys. Tässä minä toivoisin parlamentin tosiaan auttavan meitä Tämähän riippuu jäsenvaltioista, kuten täällä sanottiinkin, ja sen lisäksi, kuten on sanottu, niin aluetaso on, on tärkeä. Me järjestämme konferenssin siitä, kuinka me voimme kaikkien näiden tasojen kanssa yhdessä tätä täytäntöönpanoa varmistaa. Tarvitsemme indikaattoreita. Jos haluamme oikeaa politiikkaa, niin aina siihen tarvitaan indikaattoreita. Niin, tässä nyt voisin sanoa, että me, me olemme tässä tukenanne ja aivan johtopäätöksenä sanon, että olen kuitenkin optimistinen. Kiitoksia. Te olette optimistinen niin kuin aina. Ja uskon, että nyt on oikea hetki todellakin vauhdittaa näitä ponnisteluita nuorten hyväksi. Minusta tuntuu, että komissio on myöskin samoilla linjoilla. No niin. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tänään, tänä aamuna on keskusteltu erittäin hedelmällisesti ja tämä valiokunta haluaa tehdä hyvää työtä. No, nyt saamme sitten kuulla millä tavalla ministerineuvosto aikoo tukea meitä ja komissio. Eli Selin, onnittelut teille. Te olette saaneet ilmeisesti juuri kolmannen tyttären. Viimeksi kun olitte täällä, tytär oli juuri syntymäisillään ja nyt hän on sitten syntynyt, eli suur onnit, suuret onnittelut teille ja vaimollenne ja toivot, teidän tyttärinähän on tietysti osa myöskin nuorisoamme ja haluamme toivottaa hänelle kaikkia hyvää ja menestystä Ruotsissa ja koko EUn alueella tietysti. Jos nyt voisitte lyhyesti alustaa kulttuuriministerineuvoston päätelmät. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muistitte minua siitä, että eh, viime kerran kun olin täällä valiokunnassa, niin olin todellakin eh, samanlaisella eh, lapsen, niin todellakin saimme tyttären. Ja todellakin voidaan sanoa, että nyt kun poliitikot puhuvat tulevista sukupolvista, niin ajattelen omia lapsiani. Varmasti näin on meidän kaikkien kohdalla. No, nyt haluaisin kertoa hieman neuvoston perjantaisesta kokouksesta, erityisesti kulttuurisesta ja audiovisuaalista osasta. Tämä neuvoston kokous oli hyvin menestyksekäs ja siellä puhuttiin koulutuksesta ja nuorisosta. Ja näitä asioita koskevat osiot saatiin menestyksekkästi hoidettua. Puhun nyt hieman enemmän tätä valiokunta koskista asioista. Me annamme neuvoston päätelmät ja muun muassa medialukutaidosta. Meillä on myös yksi päätös, joka koskee vapaaehtoistoimintoja vuonna 2011. Ja päätimme myös kulttuurin digitalisoinnista, erityisesti kirjojen digitalisoinnista. Ministerit kävivät myös lounaskeskustelun Euroopanan tulevasta rahoituksesta ja hallinnoinnista. Eh, kerron näistä neljästä tärkeimmästä ohjelmakohdasta, jotka varmasti kiinnostavat valiokuntaa. Ensinnäkin neuvoston päätelmät luovan sukupolven eh, synnyttämiseksi Eli pyritään edistämään luovuutta ja innovatiivisuutta, erityisesti nuorten osalta. Tämä on puheenjohtajavaltion aloite. Ja Ruotsi lähtee siitä, että kun katsotaan, mitä EU on erityisesti media- ja kulttuurialalla eh, tehnyt, niin miten se toimii, niin lapsia ei ole nostettu mitenkään erikoisasemaan. Eli kun asioista on päätetty, niin nuoret ja lapset eivät ole nousseet mitenkään erityisasemaan, ja meistä tätä asiaa tuli muuttaa. Kulttuurin saatavuus ja kulttuurin kasvattaminen ovat tärkeä jo e, lasten kohdalla. Näin lapsi voi kehittää identiteettiään ja samalla karttuu myös taitoja, jotka ovat erittäin tärkeitä silloin, kun lapsi kasvaa aikuiseksi ja haluaa työllistyä. Samoin kuin eh, silloin, kun aikuinen ihminen toimii kansalaisena. Eli tässä pyritään todella tuomaan innovatiivisuutta eteenpäin. Ja tämä on ollut myös Ruotsin puheenjohtaja kauden tavoitteita. On erittäin hyvä, että neuvosto on nyt saanut aikaan päätelmät yksimielisesti. Ja niiden pohjalta on ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten näkökulma Euroopan unionin kulttuuri- ja mediapolitiikkaan neuvoston osalta. Tämä tarkoittaa, että lasten ja nuorten tarpeet ja edut täytyy ottaa huomioon, kun edistetään kulttuuria politiikalla. Päätelmät myös kehottavat jäsenvaltioita ja Euroopan unionia huolehtimaan eh, kulttuurin saatavuudesta. Erityisesti tämä koskee koulutusjärjestelmää, eh, samoin kuin Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kulttuuriinstituutioita, joilla on merkittävä asema kulttuurin edistämisessä. Sitten eh, toinen eh, päätelmä joukko koskee juuri mediaa, ja tämä varmasti kiinnostaa Euroopan parlamenttia. Muistan, että, että komissio esitti asiakirjan aiheesta tänä kesänä, ja parlamentti on tehnyt asiasta mietinnön jo 2008. Ja tämä oli panoksena komission eh, työstämiselle. Kysymys on siitä, että teimme yhteispäätösmenettelyssä eh, päätöksiä, eh, mutta valitettavasti komissio kuitenkin esitti oman asiakirjansa. No, joka tapauksessa neuvosto päätti, että sen täytyy joka tapauksessa reagoida komission asiakirjan. Ja näin olemme esittäneet jo neuvoston päätelmät tästä asiasta, jotka ovat kuitenkin varsin suppeita. Niissä vahvistetaan se, mitä neuvosto on todennut jo toukokuussa 2008. Mutta näissä uusissa päätelmissä viime perjantailta on korostettu erityisesti sitä, että neuvoston mielestä tarvitaan myönteistä lähestymistapaa medialukutaitoon. Tähän liittyy tietysti uhkakuvia, mutta myöskin paljon mahdollisuuksia. Ja tämän tulee olla viestin ytimessä. On tarpeen myös ottaa media-alan Eh, yksityistoimijat mukaan tähän politiikkaan. Media on tietysti aivan autonominen osa yhteiskuntaa ja sitä täytyy kunnioittaa. Ja mediateollisuus tekee paljon hyviä asioita Euroopassa. Mutta neuvoston eh, mukaankin eh, yksityisiä toimijoita tulee kunnioittaa. No, koulutuskysymyksiäkään ei tietystikään voida tässä välttää, kuten ei kulttuurikysymyksissä ylipäätäänkään. Eli nämä päätelmät ovat osa käynnissä olevaa keskustelua medialukutaidosta. Sitten vielä pari seikkaa. Kulttuuriministerit kysyivät, äh, puhuivat myös äh, kulttuurisisältöjen digitalisoimisesta, ja tämä koski erityisesti eh, kirjojen digitalisointia. Keskustelun taustalla oli se, että kuten tiedätte, Euroopassa on monia aloitteita, samoin kuin Euroopan unionissa, esimerkiksi Content Online, eh, verkkosisällöt tai Euroopan eh, digitaalinen kirjasto. Ja nämä aloitteet olivat yksi lähtökohta keskustelulle. Ja toinen lähtökohta olivat äh, Yhdysvaltain ähm, hyvin tiedossa olevat ähm, kehityskulut, Google ja niin edespäin, media ja äh, kustannusala on reagoinut tämän hyvin voimakkaasti. Puhuimme myös äh, Google Books sovintoratkaisusta, mutta kysymys oli myös siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä. Ja voidaan sanoa, että jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että digi- äh, kulttuurisisällön äh, digitalisoiminen on yksi kulttuuripolitiikan haasteista tällä hetkellä. Muitakin haasteita tietysti on ja tulee aina olemaan, mutta kuitenkin digitalisointi on yksi avainhaasteista. Ja täytyy pohtia sitä, kuinka todella kirjat saadaan digitalisoitua ja kuinka ne ovat mahdollisimman hyvin saatavilla. Joka tapauksessa tekijän oikeuksia täytyy kunnioittaa digitalisoinnin yhteydessä. Tämä on aivan selvä lähtökohta. Ja lisäksi täytyy huolehtia siitä, että markkinoilla on kilpailua. Ranskan ministeri Mitterrand teki ehdotuksen, jossa otettaisiin mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita digitalisoimisessa. Uskon, että hän tarkoitti sitä, että on julkisia kirjastoja Euroopassa, jotka ovat tehneet sopimuksia yksityisten toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Googlen kanssa, aineistoon eh, digitalisoimisesta. Ja näin saatavuutta voidaan varmasti parantaa. Ja ehkäpä Ranskan ministeri tarkoitti sitä, että tarvittaisiin eh, jonkinlaiset eh, ohjesäännöt Euroopan laajuisesti siitä, kuinka tällaista yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä voidaan kehittää. Tästä aiheesta varmasti tehdään ehdotus, jota sitten Espanjan puheenjohtajakaudella vie eteenpäin. Ja yksi asioista, jota voitaisiin tehdä, olisi luoda tällainen komitea, jossa olisi mukana kunnioitettuja eurooppalaisia henkilöitä, jotka tekisivät sitten eh, raportin ja ehdottaisivat eh, tapoja, joilla eh, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä voitaisiin huolehtia. Sitten vielä yksi seikka, eli vapaaehtoistyö. Tämä on aihe, josta olette keskustelleet aiemminkin ja siitä on tehty myös mietintö varsin hiljattain. Voidaan sanoa, että tällä hankkeella on vahvaa tukea ja myös kansalaisyhteiskunta odottaa meitä paljon tänä vuonna. neuvoston prosessissa on jo varsin varhaisessa vaiheessa saatu aikaan sopu näistä kysymyksistä. Suuria ongelmia ei ole. Ruotsi puheenjohtajan valtiona pyrkii myös suhteessa Euroopan parlamenttiin saman aikaan mahdollisimman hyvän yhteisymmärryksen, jotta toimi voidaan ryhtyä nopeasti. Olen ollut yhteydessä myös eh, teidän esittelijänne herra Skuriaan ja eh, olen hyvin kiitollinen hänelle ja eh, valiokunnan puheenjohtajalle siitä, että olemme saaneet aikanaan hyvää edistystä. Ja perjantaina päätettiin eurooppalaista vapaaehtoistyön teemavuodesta. Budjetti olisi ehkä noin 80 miljoonaa euroa, ehkä ei niin paljon kuin toivottiin, mutta joka tapauksessa eh, alkuperäistä ehdotusta, joka saatiin komissiolta, saatiin nyt korotettua 30 prosentilla. Kun neuvosto ja parlamentti ovat keskustelleet asiasta, niin meistä oli hyvä, että myös eh, budjetti saatiin hieman korotettua. Ja on erittäin eh, hyvä, että eh, parlamentti on saanut aikaan oman päätöksensä jo eh, niiden sopimuksen aikana. Ja nämä rahat todellakin korvamerkittäisiin konkreettisille hankkeille jäsenvaltiossa. Tässä siis kaikki neuvoston tapaamisesta. Kiitoksia Selin. Muistuttaisin kollegoita, että teillä on tämä englanninkielinen versio tästä pöytäkirjasta neuvostosta papereissanne. Ne jaettiin kokouksen aluksi, että voitte käydä ne läpi. No, täällä on tietenkin muitakin työntekijöitä. Eli kovasti kiitoksia. Sitten avaamme keskustelun. Itse sanoisin, että olen iloinen siitä, että kulttuuriministerineuvosto on korostanut tätä digitaalista kysymystä, europeana kysymystä, miten sitä nyt että kutsutaankin. On puhuttu Googlesta, europeanasta. Mutta jos nyt luen saksalaisia lehtiä, niin sieltä kyllä näkee, että perjantaina puhuttiin hyvin myönteisessä valossa europeanasta. Ja me olemme hyvin ajankohtaisessa aineessa ja myöskin ministerineuvosto on osoittanut tämän ajankohtaisuuden päätöksissään. Eli kiitoksia ja sitten pyytän, että jos kollegoilla on kysymyksiä, niin esittäkää ne herra Selinille. Ei taida olla kysymyksiä. No sitten haluaisin vielä kerran kiittää Selinia. ja ottakaa nyt tämä asiakirja mukaanne. Tässä on mustaa valkoisella siitä, mitä meidän täytyy tietää ja mitä ministerineuvosto aikoo tehdä tulevaisuudessa missä asiassa pitää vielä harjoittaa painostusta. Ja toistan vielä, että eilenhän Trypel puhui tästä Euroopana kysymyksestä. Mitähän on puhunut näistä kysymyksistä. Ja ainakin sinä olet kovin vastaanottavainen näille ideoille. Eli meidän täytyy miettiä, miten Euroopan sisältö muotoillaan niin, että se todellakin on järkevää. Ja me tarvitsemme näitä viisaita miehiä, Mistä he sitten tulevatkin, en tiedä. Mutta meidän täytyy nyt käsitellä näitä kysymyksiä, koska toisin kuin mitä Google ja muut ovat tehneet, meillä täytyy olla tässä sisältöä, joka on todellakin arvokasta ja korrektia, ja joka todellakin edustaa eurooppalaista kulttuuria ja sielua. Ja meidän täytyy siksi tässä asiassa edetä varoin. Tässä on nyt vielä pari nimeä listalla, eli Helga ja sitten Paljadeli. You talk. Aika rohkaiseva on aina, kun eh, sinä puhut. Meillä täytyy olla selkeät edellytykset eh, sille, missä meillä on yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudet. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä tapa toimia. Täällä on avoimuutta ja hyvin selkeää eh, näkemys siitä, minkälaisia nämä sopimukset olisivat. Mutta oleellinen kysymys on se, että kun meillä on näitä Google-kirjastoja Ranskassa ja Saksassa ja muualla, niin me emme tiedä, mitä tässä sopimuksessa oikein on, koska sehän on yksityisen tahon sopimus, joka ei ole julkinen. Emmekä tiedä, mitä he tällä tiedolla tekevät. Toiset sanovat, että johtajat, vaikka tämä nyt ei ole tietenkään julkista tietoa, käyttävät tietoa e, itse omaksi edukseen. Kaikkein e, kuitenkin tärkein asia on, ehkä voisitte siitä meille kertoa, että kaiken, e, kaikella pitäisi olla hyvin selkeät edellytykset. Μια διαδικαστική σχεδόν ερώτηση. Θα μπορούσε ενδεχομένω η Επιτροπή μα να εκπροσωπήσει. tulee tähän menettelyyn, meidän valiokuntamme ei ole edustettuna tässä viisaiden ryhmässä. Ehdottaisin Trypelille, koska hän on jo käsitellyt tätä asiaa, eli minusta olisi rakentavaa tämän valiokunnan työn kannalla, jos meillä olisi esimerkiksi Trypel edustajana siellä. Kiitos. Äh, en nyt tiedä, onko Trypel viisas. Älykäs hän tietysti on, mutta onko hän viisas sillä tavalla kuin mitä on kuvitellut? Eli en tiedä, onko hän nyt ihan sovellas tähän viisaiden ryhmään. No kaikki muutkaan eivät ole ihan vakuuttuneita tästä, mutta voimme tosiaan miettiä, ryhdymmekö tähän. Eli Selin, jos otatte tämän huomioon, me nyt vielä täällä pyrimme tämä ajatus, että parlamenttikin olisi mukana joku, joka käsittelee näitä asioita, niin voisimme puhua tästä hänen kanssaan vaikka on älykäs, niin ei välttämättä ole viisas, että oli vielä siinä iässä. Eli ehkä voimme vielä tarttua tähän ideaan. Skuria. Kiitoksia. En, en nyt ehkä itsekään ole kovin viisas, mutta joka tapauksessa haluaisin puhua hieman tästä eh, eurooppaista vapaaehtoistyön teemavuodesta – tästä. On hyvä, että on tehty päätös. Me haluaisimme vielä enemmän rahoitusta, mutta hyvä, että jotain edes saatiin. Jonkinlainen korotus siis saatiin varoitukseen, joten ei tätä nyt aivan huonakaan voi pitää. Lisärahoitusta käytetään käytännön toimiin, sillä tuetaan järjestöjä jäsenvaltioissa ja niin edelleen. Haluaisinkin kiittää herra Selinia viime viikkojen työstä. Tiedän, että tähän on vaadittu ponnisteluja. Lopulta saatiin aika varsin hyvä tulos